Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Mehän olimme viime viikolla Kanadassa ja myös ICAON kanssa keskustelimme ilmailun äh, turvallisuudesta. Ja vähän aikaa tuon keskustelun jälkeen saimme kuulla, että tuo A320 lento Pariisista Kairoon oli ähm, Äh, sille oli tapahtunut onnettomuus ja että 66 ihmistä menetti henkensä. Meidän ajatuksemme ovat äh, uhrien perheiden äh, kanssa ja pyytäisin nyt minuutin hiljaista hetkeä. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Zunächst mal haben Sie... No niin, nyt te olette saaneet päätökset koordinaattorin kokouksesta eilis illalta, jos mitään vastustusta ilmenee kello 12.30 mennessä, niin silloin pidän niitä hyväksyttynä. Sitten menemme esityslistan kohtaan kahdeksan, eli EASA asetus. Kuten muistan, että Bulls esitteli tämän ilmailupaketin täällä ja maaliskuussa komissio sitten esitteli asetusluonnoksensa. Sen jälkeen Marian Jean-Marin Esku esittelijämme on valmistellut tämän. Nyt olemme kutsuneet paikalle esittelijän pyynnöstä useampia lennokkiasiantuntijoita Äh, täällä on äh, Thomas Mildenberger äh, European Cockpit Associationista, Jukka Hannola suomalaisesta Trafista ja herra Tummel Ranskan DGACsta. Erik Simel valitettavasti ei voinut terveydellistä suista tulla. Ja onneksi, valitettavasti emme Jaroksesta onnistuneet saamaan äh, asiantuntijaa paikalle, mutta EASA haluaa mutta haluamme kiittää kaikkia paikalla olevia asiantuntijoita ja äh, odotamme äh, mielenkiintoista keskustelua. Nyt annan esittelijällemme Marian jean Marineskulle puheenvuoron ja sen jälkeen vieraillemme. Thank you, uh, chair. So dear... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät, äh, hyvät kollegat. Kiitokset äh, yhteistyöstä. Äh, kollegoja kiittelen ja tarjoesittelijöitä. Äh, kahden viikon kuluttua on seuraava keskustelu. Tämähän on komissiolta erinomainen pohjapaperi. Ja varmaan edesauttaa ESAn toimintoja noin yleisestikin ja erityisestikin tietyissä tapauksissa sen äh, tehdessään, hoitaessaan toimia. Muutama sana asetuksen eräistä uusista määräyksistä, mitä äh, turvallisuuteen tulee. Tietenkin äh, kannatan tätä turva, turvallisuussuuntautuneisuutta, erityisesti mitä tulee tällaiseen ilmailuturvallisuuteen ja, ja matkustajaturvallisuuteen, päästöihin ja ympäristöihin liittyen. Tässä tietenkin voidaan nähdä myönteistä kehitystä ajatellen, ajatellen ikäun määräysten täydentämistä, mitä sitten tulee maapalveluihin ja maapalvelujen työsuojeluulottuvuuksiin. Tämähän on hyvä, hyvä, askel, hyvä askel eteenpäin. Tuo eh, etuja eh, lentokenttätoimintoihin, mitä sitten ylipäätänsä eh, tämän <clears throat> hankkeen budjettiin tulee koskien kustannusten jakamista. Et esimerkiksi eurokontrollilta poistuisi muutamia velvoitteita ja, EAS siirtyisi EASan kannattavaksi. Sekin on, myönteistä minun nähdäkseni. Sitten pitää sanoa muutama sana konfliktialueiden turvallisuudesta ja sen pitäisi olla aktiivisempi tällä saralla. sitten niin ikään äh, oikea-aikaisesta äh, ilmatietojen äh, tallentamisesta, välittämisestä maahan ja sitten siellä niiden tallentamisesta niin, että ne olisivat reaaliaikaisesti aina käytettävissä siinä tapauksessa, että tapaturmia ja onnettomuuksia sattuu. Mitä sitten näihin itseohjautuviin lentokoneisiin tulee, se oli Siinä ollaan tietenkin suurten haasteiden edessä. Öö, öö, olenkin aikeissa tästä öö, peräänkuuluttaa uutta otetta koko asetukseen, eikä pelkästään vain odottaa, odottaa sitten komission asetusehdotusta, vaan itse lähteä jo ennakoimaan tilannetta tilannetta täytyy päättyä jostakin eh, yhteisistä pelisäännöistä, mitä tulee eh, eh, rekisteröintiin ja näiden ilmailualusten käyttöön ottoon ja näin poispäin. Kiitoksia. Vielen Dank. Dann würde ich als er Kiitoksia. Nyt annan ensimmäiseksi puheenvuoron herra Thomas Mildenbergerille European Cockpit Associationista. Teillä on puheenvuoro. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät äh, parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta kertoa teille teknisestä kannastani. Niin minä puhun erityisesti miehittämättömistä ilma-aluksista, lennokeista. Minä olen Airbus-kapteeni, lennän globaalissa verkostossa eh, saksalaisella yrityksellä työskentelen ja olen European Cockpit Associationin edustaja ja ikä on airbus paneelin jäsen Montrealissa. Ottaen huomioon, kuinka lyhyt aika minulla on, minä nyt kolmeen tärkeimpään asiaan, jotka mielestäni ovat eh, miehittämättömien ilma-alusten käytössä ilmatilamme ja sen käytön kannalta kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin säännöt ja niiden toimeenpano, sitten lennokkien luvat ja kolmanneksi tekniset rajoitukset lennokkien käytölle. Lennokit kolkuttelevat porteillamme, ne ovat tulleet jäädäkseen, niitä lentää jo usein, niillä ei kuitenkaan ole riittäviä sääntöjä. Lennokkien turvallinen käyttö on kaikkien intressien mukaista suuren yleisön, säätelijöiden, yhteisön ja lennokkien, lennokkiteollisuuden intressien mukaista. Paljon huolia on, joihin meidän pitäisi vastata. Meidän pitäisi riskianalyysiin perustuvat säännöt luoda. Tämä on uusi menettelytapa, koska tämän tyyppinen ilmailu on jotakin aivan uutta. Lennokkien käyttö on uutta pilottien näkökulmasta suurin huolemme ovat nämä avoimen kategorian EASan ehdottamat lennokit. Nämä niin kutsutut pienen riskitason lennokit tässä kategoriassa tulevat lennokit ovat sellaiset, että niitä voidaan käyttää ilman valvontaa ja nämä ovat jopa 25 kilon painoisia lennokkeita. Tämähän vastaa sementtisäkin painoa. Ongelma on se, että tällä tyyppisiä lennokkeja voidaan käyttää melkoisen paljon. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi äm, erilaisten ilma-alusten, kuten helikopterien äm, ja lentokoneiden sotilas- ja siviililentokoneiden toimintaan. Koska meillä on vain yksi ilmatila, tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää käyttää samoja periaatteita ja samoja sääntöjä kaikille. Samaan aikaan meidän täytyy käsittää, että suurin osa lennokkien käyttäjistä on ilmailualan ulkopuolisia henkilöitä. Heitä ei ilmailu kiinnosta, he käyttävät lentoja, lennokkeja vain omiin tarkoituksiinsa. On raportteja siitä, että läheltä piti tilanteita on sattunut, ja tämä osoittaa, että lennokit puuttuvat ilmatilan toimintaan ja aiheuttavat riskejä nyt tämän kuvan maalattua, niin menisin kolmeen pääkohtaan. Niin ensinnäkin sääntöjen tiukempi soveltaminen, myöskin lennokkien pakollinen rekisteröinti, jotta voitaisiin tunnistaa lennokin käyttäjä. Tämä on välttämätöntä. Meillä voi olla maailman parhaat säännöt, mutta ellei niitä toimeenpanna eikä voida toimeenpanna, ne eivät vaikuta lainkaan. Toivo, että poliisi tekee työnsä ilman todennäköisesti riittävää koulutusta ja asiantuntemusta on turha. Kansalliset poliisivoimat ovat itse asiassa melkoisen kielteisiä ottamaan tällaista uutta vastuuta. Tämän lisäksi jokaisella lennokin käyttäjällä täytyy olla lisenssi. Lisenssi on suhteessa lennokin aiheuttamaan riskiin ja se myöntävät viranomaiset vain vaarattomat lelut voidaan sulkea ulos tästä lisenssivaatimuksesta, mutta meidän täytyy esimerkiksi rajata niiden käyttö 250 grammaan ja <clears throat> toimia esimerkiksi Amerikan AAN-tyyppisillä säännöillä. Jos tieteellinen tutkimus osoittaa, että tietyt raskaammat ja tehokkaammat lennokit ovat myöskin vaarattomia. Ne voidaan ottaa tähän kategoriaan mukaan. Sitten viimeinen kohta, tekniset rajoitukset. Meillä on tiettyjä vaatimuksia, jotka täytyy täyttää, jotta voimme korvata lentäjän puutteen aluksessa. Esimerkiksi lennokki ei saisi olla teknisesti kyvykäs poistumaan siitä ilmatilasta, jossa sillä on lupa toimia, eikä sen pitäisi voida lentää korkeammalle tai pidemmälle kuin millä sillä on lupa. Sen täytyy olla näköyhteydessä käyttäjänsä jatkuvasti ja näköyhteyden sisällä sen täytyy voida välttää automaattisesti muita ilma-aluksia. Yhteenvetona sanoisin, että kaikki muut lennokit, paitsi harmittavat lelut, vaativat tiukat säännöt, jotka toimeenpannaan luvat niiden käyttäjille ja teknisiä rajoituksia lennokin käyttöön. Säännöt, joiden muuta tähän päästään, niiden tulee olla sellaiset, että ne varmistavat nykyisen turvallisen ilmatilamme toiminnan ilman, että se muuttuu jonkinlaiseksi lennokkien leikkikentäksi. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä lainsäätäjille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Millenberger. Seuraavaksi Jukka Hannula Trafista. Thank you, Mr. Chairman, dear Kiitos eh, puheenjohtaja, hyvä esittelijä, arvoisat parlamentaarikot. Nyt on eh, ainutlaatuinen tilaisuus tarjota eh, uusia työpaikkoja ja kasvua Euroopan alan elinkeinoelämällä, jos puhutaan ilma, ilmaliikenteestä, jotka puhuu, liikkuvat samoissa ilmatilassa perinteisten, perinteisten miehitettyjen normaalien ilmailualusten äh, kanssa, näiden uuden, uusien, uudet lennokot. Pikkuhiljaa näistä toimijoista tulee kiinteä osa kansainvälisestä ilmailuliikenteestä, mikä hetki ei kovinkaan kaukana enää olekaan. Tietysti suurin riski liittyy siihen, että toimija harjoitetaan pienemmillä koneilla, pienemmin miehistöön. Me tarvitsemme tähän sitten riskipohjaisia sääntöjä. Nämä ovat usein pieniä yrityksiä, jotka käynnistävät tätä pienimuotoista liikennettä ja tähän liittyvää byrokratiaa tietenkin tulisi keventää ollenkaan vaarantamatta turvallisuutta. Tämän säännösten pitäisi olla tietysti suoriteperusteista. Teknologia kehittyy hyvin nopeasti, niin hyvin täsmälliset tekniset vaatimukset vanhentuvat yhdessä yössä. Esimerkiksi suomalaiset, Suomen asetuksessa tulemme kiinnittämään huomiota tähän lopputulokseen e- ja siihen lopputulemaan. Miten siihen päästään, se on sitten ihan toimijoiden asia, jos tämän ilmailuliikenteen säännöstön uudistamisen rinnan tulemme sitten kehittelemässä säännöstöä erilaisiin operaatioihin, jotka ovat tällaisia kolmen kategorian äh, avoimia äh, ja sertifioitu. Nämä sertifioidut kategoriat liittyvät tähän miehitettyihin äh, ilmaliikenteen harjoittajiin, eli se pitää olla tietysti tämä näkö, näkökenttä. Esimerkiksi siinä tarvitaan ilmailuviranomaiselta selkeä Äh, säännöstä ja puitteista. Sitten tämä avoin kategoria on toisekseen äh, toinen sitten vaihtoehto, joka uhkaa muuttua liian rajoittavaksi tässä avoimessa kategoriassa pitäisi pitää riskit säilyttää suoriteperusteena ja jättää sitten riittävästi liikkumavaraa jäsenmaiden tasolla. On selvää, että, että näissä kahdessa muussa kategoriassa tarvitaan yhtenäisiä eurooppalaisia sääntöjä niin, että voidaan sitten varmistaa palvelujen vapaa liikkuvuus. Avoimu, avoimessa kategoriassa kaivataan joustoa, joustavuutta. alan teollisuudelle edellytetään tiettyjä normeja sellaisessa operaatioissa, viljelijät tarkistavat vaikka viinitilojaan, kiinteistökauppiat kuvaavat tiluksia, insinöörit tuulivoimaisten ympäristöä ja näin poispäin e, saavat tätä kautta teknologiasta sitten parhaan mahdollisen hyödyn vain riittävän löyhässä sään, säännöstä puisteistossa, niin tässä pitää parantaa sitten mobiilisovelluksia esimerkiksi sen varmistamiseksi, että tiedetään missä saa lentää, missä ei, ja kaikenlaista valitusmateriaalia. Materia. Nämä lennot lentävät 150 metrissä, joka on alin miehitettyjen ilmailualusten lentokorkeus. Toki muitakin poikkeuksia, näihin poikkeuksia, mutta ne ovat lähinnä sitten sotilas, sotilaskoneille myönnettyjä poikkeuslopia. Eli tietysti toiminta kyky ja toimintavelvollisuus on kansallisella tasolla. Niihin, niihin ei voida periaatteessa puuttua, tai tietenkin voidaan, mutta säännöt muodostuvat helposti liian kireiksi. Tämä on tietysti haastavaa löytää hyvä tasapaino toiminnan ja säännösten välille turvallisuusnäkökulmasta tarvitaan tietysti keinoja tunnistaa nämä tunnistaa nämä lennokit ja esimerkiksi silloin kun ne alkavat uhata esimerkiksi kiellettyjen, kielletyillä alueilla liikkumista. Siinä tarvitaan tietysti vastatoimia silloin, kun meillä on tämä tunnistamisjärjestelmä käytössä. Se on aina kaikki, kaikki tunnist, kaikkia tunnistamattomia ilma-aluksia voidaan pitää uhkana, mikä tietenkin merkitsee sitä, että e, e, e, jossakin tapauksessa tarvitaan sitten UTM, eli ilmailuliikenteen hallintajärjestelmää tehokkaammalla tasolla kuin tätä nykyään. Jossain vaiheessa sekin on edessä. Siinä on koko joukko sitten sellaisia ulottuvuuksia mukana, jotka ilmailuliikenteen turvallisuutta osaltaan parantavat sitten miehitettyjen, miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten käyttäminen uhkaa törmätä hyvin sankkaan sääntöviidakkoon, mistä sinällään ei ole mitään iloa. Pientoimijoiden säännösten selkeyttäminen sen sijaan tuo lisää turvallisuutta ja se onkin tässä tavoitteena. Ja, ja kerran vielä todettu, toteaisin, että löyhä lainsäädäntö joustava on parempi kuin ylitiukka. Tymel. Kiitoksia sitten Richard Tymel Ranskan DG-aseesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, valiokunnan jäsenet. Kiitän esittelijä antaa Ranskan DGAClle mahdollisuuden kertoa Airbus-säädännöstä. Ranska uudisti viime joulukuussa Airbus-säädöstöään ja teollisuus on ähm, sitä mieltä, että tämä säädöstö mahdollistaa markkinoiden nopean kasvun. Meillä oli noin 800 operaatio, kaksi, operaattoria 2015, puolet niistä toimi mainosalalla, äh, osa rakennuksen äh, toiminnassa ja myöskin maatalous on kasvava markkina. Jotta voitaisiin kannat, parannustaa tämän eh, teollisuuden alan eh, edistämistä. Meillä on komitea, joka tarkastelee sääntelyä, turvallisuuskysymyksiä, teknisiä vastauksia ja myöskin alan edistämistä. Eh, ensinnäkin vali, tämä ryhmä aloitti työryhmän, jonka tarkoituksena on antaa ähm, neuvoa pitkän aikavälin, äh, pitkän etäisyyden lentoja varten. Tämän kokemuksen pohjalta haluaisin korostaa useita asioita, jotka äh, ovat sääntelymme taustalla ja joiden meidän mielestämme pitäisi olla EU-asetusten perusperiaatteita. Tietenkin turvallisuuden varmistaminen ja samanaikaisesti alan kehittyminen on erittäin tärkeää, mitä turvallisuuteen tulee sekä eh, ilmailu että eh, maassa olevien turvallisuus on otettava huomioon, mutta ilmailu on tässä etusijalla. Me siksi todella tuemme EASan äh, valintaa äh, ottaa käyttöön tällainen operaatiokeskeinen lähestymistapa. Meillä on neljä erilaista skenaariota ja kaksi niistä mahdollistavat operaatiot näköyhteyden ulkopuolella. Tämä antaa selkeät puitteet operaattoreille ja rajoittaa hallinnollista taakkaa siviiliilmailuviranomaiselle ja mm, alalle. Kolmas asia on joustavuus Markkinat edistyvät innovaatioilla, tuotantokapasiteetti tulee muuttumaan, palvelut tulevat muuttumaan ja jos asetus ei pysy näiden muutosten perässä, kummatkin eh, tavoitteet, turvallisuus ja alan kehitys eivät tule saavutetuksi. Neljäs periaate on eh, skaalattavuus eh, erittäin tärkeä seuraus tästä on se, että tätä asetusta ei voida äh, suoraan kopioida ilmailuasetuksesta. Eli esimerkiksi äh, lennokeiden ohjaajia ei voida kohdella samalla tavalla kuin lentohenkilökuntaa. Ja sitten meillä äh, on subsidiariteettiperiaate. Tämä ala on hyvin heterogeeninen Euroopassa, mutta meillä on myös paikallisia rajoituksia, esimerkiksi tällaisten lennokkilentojen hyväksyntä väestötiheillä alueilla voi olla erilaista eri paikoissa. Ja sotilaallinen koulutus ei ole samanlaista kaikissa maissa. Tämä turvallisuus tavoitteiden saavuttamisessa on äh, huomioitava alhaisemmin riskitaso, erityisesti tässä avoimessa kategoriassa, äh, kunhan tuotteiden määritelmät on huomioitu asetuksessa ja on yleiset puitteet. En maininnut turvallisuuskysymyksiä, joita on myöskin äh, käsiteltävä. Meillä on yhä enemmän lennokeita, jotka lentävät vaikeiden alueiden yläpuolella. Ja tämä on osoittanut, että valtion viranomaisten on vaikea löytää rikkomusten tekijöitä. Ja siksi tavoitteet me, me loimme ministeriöiden välisen työryhmän, joka hallitus, ja sitten hallitus antoi raportin parlamentille siviililennokeiden käytön kehittämisestä Ranskassa. Tässä raportissa annettiin useita suosituksia ja tärkeitä tärkein niistä oli se, että tuottajien ja viejien pitäisi jokaiseen lennokkiin kiinnittää lappu, jossa kerrotaan hyvistä käytännöistä ja siitä, että lennokia ei saa lennättää tietyn korkeuden yläpuolella, pakollinen rekisteröity tietynlaisille lennokeille muun muassa. Viime viikolla Ranskan senaatti hyväksyi lain, jota jonkin senaattorit olivat ehdottaneet, joka otti huomioon osan näistä suosituksista, mutta otti mukaan myös määräykset, jotka liittyvät teknisiin rajoituksiin performanssirajoituksiin lennokeille. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin, jos tarvitsisi. Kiitoksia. Ja nyt Lyk Titket EASasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille teille. Me haluaisimme täällä todeta, että luonnollisesti totta kai komission ehdotus liittyen lennokkien kehitykseen on hyvin paljon samoilla linjoilla sen kanssa, mitä EASA vaatii turvallisuuspuitteiston kiristämisessä ilmailun alalla. Mutta luonnollisesti tämä uusi tulija, joka muuttaa melkoisen paljon asioita, se on melkoisen kehittynyt, melkoisen monimutkainen. Ja kuten aikaisemmin puhuja sanoi, meidän täytyy määritellä tarkasti oma lähestymistapamme liittyen eri kategorioihin. Tämähän selitettiin jo. Meillä on pienen riskin, keskiriskin ja suuren riskin ilma-aluksia, lennokkeja. Meille haaste siis on se, e, että meidän pitää voida määritellä äm, jokaisen kategorian toiminnan mukainen lähestymistapa. Siksi me haluaisimme korostaa suuresti sitä, että eurooppalainen lähestymistapa on tarpeen kaikkien toimijoiden pitäisi käsittää tilanne samalla tavalla, jotta voisimme auttaa tätä uutta teollisuuden alaa ja näitä uusia markkinoita, että ne syntyisivät kunnolla ilman liiallisia rajoitteita. Tämä oli ensimmäinen kohta. Sitten toinen kohta, usein kun säätäjät alkavat säätää luoda puitteistoa, usein he ovat myöhässä työssään. Ilmailualalla on samoin kuin muillakin sektoreilla olemme havainneet, että näin usein käy. Ja lennokkien kohdalla Nimenomaan näin on. Säätelijät ovat tulossa mukaan myöhässä. Ehkäpä ainut ratkaisu on nyt se, että määrittelemme lennokeille eri kategoriat, ja se olisi perusteltu pohja turvallisuusvaatimuksille ja turvallisuustasolle. Tietyllä tavalla me pidättäisimme erittäin tärkeänä sitä, että saisimme tehtyä työn nopeasti. Tämä on tärkeää, jotta voisimme auttaa lennokkien integroitumisessa eurooppalaisen ilmatilan käyttöön, sillä niihin latautuu nyt paljon odotuksia. Meidän täytyy siis saada luonnosteltua säännöt hyvin nopeasti ja toimeenpantua ne nopeasti hyvissä olosuhteissa ja näin me voisimme tehdä joko jäsenmaa jäsenmaalta tai sitten eurooppalaisella tasolla löytäen yhteisen nimittäjän. Ehkäpä tämä on ensimmäinen toimi. EAS on hyvin paljon edellisen puhujan kanssa linjoilla. Meidän täytyy löytää yhdessä rajoitteet, joita tarvitsemme, että voimme varmistaa sen, että turvallisuus säilyy, kun puhumme, kun puhumme matalan tason lennokeista. Meidän täytyy varmistaa se, että niiden käytössä harjoitetaan myöskin riittävää valvontaa. Me tarvitsemme teollisuuden standardeja. Teollisuuden standardit ovat teollisuuden luomia määritelmällisesti. Ja jotta sellaisia voitaisiin luoda, meidän täytyy tehdä tämä riskiperustainen analyysi tilanteesta ja sitten voimme ehdottaa toimia ja varmistaa sen, että äh, nämä toimet äh, täyttävät erilaiset turvallisuustarpeet ja vaatimukset. Luonnollisesti tässä olivat kyseessä säännöt, mutta toimeenpano on eri asia ja niiden valvonta on eri asia. Sääntöjen valvontaa täytyy harjoittaa kansallisella tasolla ja mitään kiistaa ei siitä ole että meidän pitäisi saada globaali yhteiskäsitys siitä, kuinka Euroopan tasolla näitä sääntöjä toimeenpannaan. Euroopan tason valvonta olisi suhteellisempaa, jos ajattelemme turvallisuusvaatimuksia. Euroopan tasolla tarkastelemme niitä välineitä ja standardeja, joita pitäisi tarjota teollisuudelle. Meillä olisi tällaisia georajoitteita ja sen lisäksi meidän pitäisi pohtia lennokkien käyttöä yhdessä. Ja sille on hyvin tärkeää myöskin taata se, että meillä on turvallisuushallintajärjestelmä, joka on määritelty Euroopan tasolla, että tiedämme, että, että tiedämme miten turvallisuutta hallinnoidaan, jotta tiedämme, että kaikki toimijat toimivat samoin säännöin. Tämä on hyvin tärkeää ja sitä voidaan toimeenpanna myöskin kansallisella tasolla näiden pienten lennokkien osalta. Näemme päivittäin lehdistössä esimerkiksi, että onnettomuuksia tai sattumuksia tapahtuu ja tämä vaatii eurooppalaista lähestymistapaa, kun ongelmia ja onnettomuuksia ilmenee, niistä pitää raportoida Euroopan tasolla keskitetysti niin, että me saamme kokemusta ja voimme arvioida sitten sitä, mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä. Meidän pitää jakaa nämä kokemukset, kun kaikissa jäsenmaissa ei luonnollisesti samoja kokemuksia ole. Tätä me tarkoitamme eurooppalaisella lähestymistavalla. Toinen elementti, jonka halusin mainita tässä yhteydessä, on tarve osoittaa, muistuttaa yleisölle, että lennokit ei ole mikään erillinen tapaus. Kun pohdimme eurooppalaisia kuumailmapalloja, me olemme pohtineet äh, sitä, minkä tyyppisiä sääntöjä ja lupia niihin liittyy. Meillä on siis menneisyydestä esimerkkejä, joista voimme ottaa oppia. Tämä ei ole mikään erityistapaus. Me voimme luottaa menneisyyden oppeihin. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka on hyvin tärkeä meille. Jos me olemme kaikki vakiintuneita siitä, että lennokkeja pitäisi alkaa käyttää eurooppalaisessa ilmatilassa, teollisuustoimijoille on tärkeää se, että me emme sanele toimijoille teollisuudelle hyvin suuria kuluja aiheuttavia kansallisia sääntöjä. Usein nämä yritykset ovat pk-yrityksiä, startup-yrityksiä. Meidän pitää hyvin varovaisesti toimia. Meidän pitää saada aikaan määritelmä siitä, mitä turvallisuusvaatimuksia on olemassa. Tämä tulee tehdä yhdessä teollisuuden kanssa jotta voimme luoda yhteisen standardin. Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä kiitoksia neljälle puhujalle. Ja ennen kuin annan puheenvuoron varjoesitelle, toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän Federation Transport de, National de Transporteurs Routiers, jonka Christine Dallon on kutsunut tänne. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Thank you. Jetzt hat das Wort Gabriele. Ja seuraavaksi Gabriele Preuss. Ja, vielen Dank, Herr Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä omasta kokemuksestani viime viikoilta. Tiedän, kuinka hyvin monimutkainen ja poliittinen tämä mietintö on ja siksi toivon, että jatkossakin yhteistyö on hyvää. Sosiaalidemokraattien näkökulmasta haluaisin erään asian nostaa esiin, joka alkuperäisessä komission esityksessä e, puuttui tämä yhteys sosiaalisten olosuhteiden nopean heikkenemisen välillä ja turvallisuuden välillä ilmailussa. Siksi toivoisin, että nostaisimme keskiön hyvät työskentelyolosuhteet ilmailualalla. Siksi ehdotan äh, uutta artikla, joka käsittelee tätä aihetta, koska olen vakuuttunut siitä, että meidän on tähän asiaan puututtava. Mitä tähän mietintöön yleensä tulee, olen sitä mieltä, että meidän on vahvistettava EASan toimivaltuuksia silloin, kun saadaan aikaan lisäarvoa turvallisuuden äh, alalla. Meidän sääntöjemme ei pitäisi olla sellaisia, että kaksinkertaistamme olemassa olevia rakenteita. Eli 76 artikla turvallisuus ja neuvonta antavat tehtävät kyberturvallisuuden alalla tai turvallisuuskysymykset sotilaisilla konfliktialueilla. Kuitenkin turvallisuuskysymykset ovat ensisijassa jäsenvaltioiden tehtävä, koska voi kestää vuosikymmeniä, että saadaan kunnolliset verkostot luottua. Sama liittyy EASAn rooliin ympäristössä. Se pitäisi keskittyä ympäristön ja ilmailun yhteyksiin ja hyödyntää kansainvälisiä standardeja. Tämä liittyy myös maahuolintapalveluihin, jossa EASAn mandaatin pitäisi rajoittua turvallisuuskysymyksiin. Me odotamme EASalta, että että se varmistaa työntekijöiden koulutuksen laadun ja myöskin näin palveluntarjoajien laadun. Mitä tulee tähän, tähän suorituskykyyn perustuvaan turvallisuussääntelyyn me olen vähän varovainen. Meidän täytyy kustannuspaineiden aikana varoa, ettei tämä ole ainoa kriteeri, eli suorituskykyyn perustuvaa toiminta silloin, kun se on sopivaa. Pitäisikö komission ja EASON hätätapauksessa korvata kansalliset viranomaiset? Meidän pitäisi tässä saada aikaan vapaaehtoinen ratkaisu. ESAN pitäisi tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt kun meillä on tämä pitkä lista uusia toimivaltuuksia, niin nousee esiin kysymys, millaisia kapasiteetteja meidän on EASalle annettava. Ja tässä haluaisin korostaa sitä, että koska ilmailu on muuttumassa niin voimakkaasti ja sen tehtävien tehtävät muuttuvat, niin budjettileikkauksia ei voida hyväksyä. Siksi nämä budjettijoustokysymykset 109 artiklassa ovat välttämättömiä. Ja pyydän, että budjettivaliokunta ja kollegani Jens Geier äänestävät tästä. Sitten on pohdittava sitä, miten tulevaiset tehtävät voidaan rahoittaa. Vastuustan sitä, että mä otetaan Eurokontrollilta, se tekee hyvää työtä ja sitä tarvitaan tulevaisuudessakin. Ilmailun toimijaita ei saa jättää ulkopuolelle, siksi on tehty tarkistuksia tämän suuntaisesti vetoamme myös siihen, että katsomme vielä uudelleen liitettä yksi, mitä tulee vapaa-ajan lentoihin ja löydämme käytännönläheisen ratkaisun. Meidän täytyy äh, muokata lainsäädäntöä silloin, kun sitä tarvitaan. Siksi en äh, hyväksy sitä, että tällä asetuksella yritetään muuttaa muita aloja. Tämällä tarkoitan 123 artiklaa Tällä halutaan muuttaa 1008-2008 asetusta. Tämä on kyseenalaista. Tämä minun mielestäni ei kuulu tähän, siksi pyydän, että tämä kohta poistetaan. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, meillä on nyt työntäyteisiä viikkoja edessämme. Uskon, että olemme oikealla tiellä ja odotan kovasti tarkistuksia, jotta tämä asetus ja ilmailu koulumme äh, muuttuisi äh, moderniksi äh, tulevaisuuden kanssa. Ja kiitoksia asiantuntijoille näistä ehdotuksista lennokkeen suhteen, jotka otamme myös huomioon tässä asetuksessa. Kiitoksia tästä esityksestä ja nyt Jackie Foster. Thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ähm, lennokeista puheeni lopuksi, kuten sanottu, herra Marinescu on ähm, tehnyt tiettyjä muutoksia komission perusehdotukseen. Niistä ensin muutama sana ja sitten lennokeista lopuksi muutamat esittelijän äh, muutosehdotukset muutama, jota tietysti kannatamme, mutta on myöskin koko joukko sellaisia, joita emme voi kannattaa ihan oikopäätä. Esimerkiksi koko mietinnön peruslinja, niin että tällä toimivaltuus siirtyy virastolle aika laajasti, ainakin 63 kohdassa annetaan näin ymmärtää. Ei me tietenkään tässä valiokunnassa voida alkaa mikrojohtaa sitä, miten jäsenvaltiot sitten näitä omia viranomaissäädöksiä hoitavat, millä, millä tasolla me, me, se ei ole ensinnäkään tarpeen, eikä se itse asiassa kuulu meidän toimi, toimenkuvaammekaan. Meidän tehtävämme on, ja toivottavasti uskon, tai uskomme, että jäsenvaltiot sitten suhtautuvat virkavelvollisuuksiinsa tosissaan tässä tapauksessa. Eli me emme halua tätä äh, perusjutun juonta muuttaa ollenkaan. Minusta sitten vielä tämä nimenmuutos EASasta, e Euroopan, äh, Euroopan ilmailuvirastoksi. Siinä äh, törmätään sitten perussäädöskysymyksiin. Kaikkihan juontaa sitten lainsäädännöstä, joka on siirretty, siirretty sitten jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön – EFSAn, EASAn varjolla tavallaan. Sen vuoksi nimenmuutos tässä vaiheessa ei ole asiallista ollenkaan. Meillä on EMSA, meillä on tämä meriturvallisuusvirasto ja sitten eurooppalainen turvallisuusvirasto. Turvallisuus on tässä nyt avain, avainsana, ei sitä tässä auta lähteä pudottelemaan. Sehän on koko tämän viraston toiminnan ytimessä. Tämä oli tällainen, tällainen kielipoliittinen huomio tässä Marineskun kanssa. Olen toki yhtä, yhtä, yhtä mieltä, siis mitä muutosesitykseen 40 ja sitten siinä esitettyihin delegoituihin säädöksvaltaan tulee, reagoitoihin tulee komission tietysti velvollisuuskin on näitä täydentäviä ehdotuksia tehdä, mutta emme pidä pidä tätä sitten minä kiven hakattuna vaihtoehtona, vaan monia asioita joudutaan sitten vielä jäsenmaiden tasolla uudestaan pohtimaan. Eli täällä ei kaiken kaikkiaan, emme kaiken kaikkiaan tämä torju, osittain toki siis, että kaikkea toimivaltaa delegoitaisiin eteenpäin. Komission luonnoksessa ei juurikaan virta Ikeaan, Ikeaan siinä, mitä tulee meluntorjuntaan. Kuitenkin sillä on kuitenkin omat norminsa koskien koskien esimerkiksi näitä seikkoja. Äh, mä haluaisimme, että myöskin paitsi esipuheessa myös läpi mietinnön viitattaisiin ikään, koska siellä, ikään, koska siellä mehän tarvitsemme tiettyjä kansainvälisiä standardeja, joita sitten pitää ää, äh, noudattaa. Hallintoneuvosto ajatusta emme kannata. Hallitus riittää ihan hyvin. Me emme äh, näkisi, näkisi mitään hyötyä sinne kaksi, kaksiportaiselle öö, huippujohdolle Eh, mitä sitten tulee nämä kansa, kansainvälisten to, toivo, toimistojen avaaminen, sehän on näppärä idea, mutta toko sitä nyt kannattaa levittää pisin maailmaa. Washington voisi olla hyvä, ja äh, Singapore ja Dubai ja joku tällainen. Ja muutamalla muulla avainalueella voisi sitten kenties olla hyvä olla näkyvissä edustettuna. Nyt muutama sana rahoituksesta, jos tietyt peruskustannukset, jotka tätä nykyään kuuluvat eurokontrollin kannettavana ja niiden, niiden siirtäminen sitten vastaavasti Jaansan kontolle ei ole oikea tie edetä. Totta kai rahoituksesta, rahoituksen pitää olla avointa ja, ja jotenkin ennakoitavissa jatkuvasti jatkossakin minusta tämä toiminta pyörisi sitten lähinnä toimijoiden rahoittamana 95 prosenttisesti. Mitä sitten turvallisuuteen tulee, sehän on aika kinkkinen kysymys kaiken kaikkiaan. Mietimme vähän, että miten sitä voitaisiin sitten tähän asetusuudistus, uudistettuun versioon sitten kirjata, kirjoittaa. Jonkunnäköinen tehokkaampi vapaaehtoinen yhteistyö tietysti olisi poikaa tämä, tähän tämän varaan pitää rakentaa myöskin tässä korjatussa versiossa. Ja mitä sitten ylipäätänsä tulee että val, valvontaan, se on tärkeää, <clears throat> mutta tietysti sitten sitä sieltä vielä pohtia, kuka näitä valvontatoimia EASalta e, sitten voi toimia, toivoa päällekkäisyyksien välttämiseksi ennen kaikkea. Tässä muutama osviitta ähm, esittelee. Miten sitten lennokoihin, len, lennokeihin tulee? Me olemme tätä äh, mietintöä työstäneet äh, vuoden päivät. Äh, meillähän on lennokeista oma, oma mietintö esittelijänä. Minulla oli perinpohjaiset keskustelut EASan kanssa Eurokontrollin valmistajien edustajien yhdistyneen kuningaskunnan alankomaiden ilma, liikenneministeriöiden kanssa liikenneitsijöiden edustajien kanssa Washingtonissa ja näin poispäin. Eli minusta lopputuloksena oli erinomaisen hyvä ää, kaikki eh, asiantuntijoiden kommentit eh, olivat tervetulleita. Nyt nähdään, missä, mihin puolen vuoden kuluttua olemme edenneet. Eh, ilmailukelpoilus, erilaiset spesifikaatiot, viihdekäyttö, Lennofin identiteetti, eli omistajan, omistajan nimi ja tunnistetiedot, käyttäjävastuu, koulutuksen tietosuoja, yksityisyys, lentokieltoalueet, pitkät keski, heikon, pitkä kestoiset riskit, näin poispäin. Kaiken kaikkiaan se oli erinomainen kattava pitkien keskustelujen perusteella syntynyt lopputulos. Noin 700 jäsentä tässä parlamentissa – Äh, viitoitti tei, tietä teille, mitä, mitä sitten tulee näihin äh, äh, asetusten ja määräysten säätämiseen. Toki tämä oli toki tällainen riskiperusteinen kokonaisuus ja siinä tietysti sitten heitettiin pallo aika pitkälle sitten valmistajille siltä osin, millä tavalla tulevaisuutta hahmoteltaan, millä tavalla mitä tekniikkaa tässä näissä mm, lennokoissa on. Markkinat varmasti kasvavat räjähdysmäisesti pikkuhiljaa. Optimisti olen, mutta pikkusen minua nyt hämää tämän aamun kommentit. Nyt ollaan jo kuuden, kuuden kuukauden, mm, kuusi kuukautta on kulunut tästä tämän hankkeen tavallaan lanseeramisesta. Ja nyt tuntuu siltä, että ettei, etteivät toimijat oikein puhu keskenään edes ja ole tekemisissä toisten kanssa. Me täällä valiokuntana aina olemme toivekkaina sen suhteen, että, että me annamme tietyt puitteet, joiden sisällä sitten päästään ratkaisuihin. Olisi hauska nähdä taas sitten vähän jonkin ajan kuluttua, mitä oikeasti todellisuudessa on saatu aikaisin, vaikka kokonaisuus on pitkään aikavälin projektiin, mutta tämmöistä tietenkin lainvalvonta ei voi kaikkialle yltää, mutta sen pitää kohdentaa toimensa, toimensa niihin, jotka toimii, jotka todella aiheuttavat kiusaajan vaaratilanteita. Pikkuhiljaa tässä lopettelen, älkää huolehtiko puheenjohtaja, mutta minusta oli kuitenkin tärkeää, että nämä vierat, jotka ovat täällä nyt esillä ja tämän agendalla, ja hekin nyt sitten saavat käsityksen sen siitä, että, että me suhtaudumme asiaan vakavissamme ja tosissamme. Ja sitten vielä lopuksi, eh, kuten totesin herra Marinskul, että tässä eh, on eh, varjoesittelijöiden kanssa pidettävissä palaverissa sitten vain voitettava. Ja toivon mukaan sitten pääsemme todellakin rakentavaan lopputulokseen, jonka varaan on helppo tulevaisuutta rakentaa. Ja, dank u voor. Matthijs van Miltenberg. Allereerste uh, meneer bedanken voor zijn uh, Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Marinesko tästä erittäin hienosta lausuntoluonnoksesta. Tämä oli melkoisen raskas taakka. Hyvin paljon teknistä tietoa sisältyy tähän, mutta tämä on myöskin erittäin tärkeä, sillä ilmailuun liittyen turvallisuus on kaikkein tärkein asia. EASan vakaus on kaikkien kansalaisten intressien mukaista ja myöskin eurooppalaisen ilmailuteollisuuden intressien mukaista, mutta meidän täytyy luoda omat standardimme. Sellaiset, jotka seuraavat kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön sääntöjä Montrealissa, mutta eivät vain toista niitä. Meidän täytyy luoda omat sääntömme. Olen komission aloitteen linjoilla turvallisuuden suhteen suuresti ei siis vain ilmailun turvallisuuden, mutta myöskin turvallisuuden yhteydessä yleisesti ottaen artikla 76 toteaa, että EASan pitäisi saada kyberturvallisuus toimivaltaakin. Konfliktialueet ovat myöskin yksi kysymys, jossa meidän aloitteemme ovat tärkeitä. Ja me tarvitsemme jäsenmaiden komission ja EASan välistä yhteistyötä. Se on ainut asia, joka voi taata turvallisuuden. Kun katsotte esittelijän esittämiä tarkistuksia, uskon, että hänen lähestymistapansa on erittäin hieno. Se eh, perustuu tulosperusteellisuuteen, se vahvistaa EASan roolia myöskin kolmansissa maissa ja myöskin antaa EASalle aktiivisen toimijan roolin ilmailuvalvonnassa. Meidän täytyy tarkistella kuitenkin kaiken tämän toimeenpanoa, mutta uskoakseni ajatus on hyvin perusteltu. En ole kuitenkaan ähm, edustaja Marineskun kaikkien tarkistusten äh, vakuutta, erityisesti niiden, jotka liittyvät artiklaan numero yksi. Turvallisuus, korkeat turvallisuusstandardit tulee liittää ympäristöturvallisuuteen ja kansallisten liikenteen valvontajärjestöjen lisensointi. Tämä mielestäni menee liian pitkälle. Meidän pitäisi ehkä mennä hiukan enemmän yksityiskohtiin tässä asiassa. Meidän täytyy, me voimme kuitenkin tukea monia tarkistuksia. Muutaman asian haluaisin mainita, nimittäin budjetin ja tehtävät, joita Esalla on. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Me tulemme esittämään vielä tarkistuksia niihin liittyen. Ja tehtäviin ja budjettiin liittyen me olemme sitä mieltä, että ESN roolia on laajennettu. Tämä on hyvä askel eteenpäin, mutta meidän tulee varovaisia. Emme saa luoda tilannetta, jossa virasto ei voi velvollisuuksiaan kattaa. Meillä täytyy olla riittävä budjetti sille. Nämä kaksi asiaa kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Jos me annamme EASalle yhä enemmän ja enemmän tehtäviä ilman, että sillä on riittävää budjettia tähän on ongelmallista. Tähän liittyy myöskin maarahti. Tämä tarjoaa mahdollista lisäarvoa, mutta meidän pitää olla hyvin varovaisia. Komission aloite ei ole kyllin yksityiskohtainen ja meidän täytyy hyvin perustella syyt, jos lisäämme viraston tehtäviä taloudellisesta näkökulmasta Eurocontrol ja EASA, meidän täytyy selventää niiden tilannetta. Ja tulevan vaikutusten arviointi ja muiden mahdollisuuksien käyttäminen EASAn rahoittamiseen ovat jotakin, mitä mainitaan, mutta komission aloitteessa ei kuitenkaan puhuttu näistä seikoista lainkaan. Ehkä meidän täytyy selventää asioita teollisuuden osallistuminen maksujen muodossa voisi olla hyvin hyödyllinen väline, mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, että päällekkäisyyttä ei synny ESAn ja eurokontrollin välille, ettemme kahdenna näitä tehtäviä ja ettei teollisuus joudu kaksinkertaisia maksuja maksamaan. Lennokkeihin liittyen edustaja Foster sanoi melkoisen perustellusti, että Euroopan parlamentti on melkoisen paljon aloitteita niihin asiassa. Meillä on jo mietintökin asiasta ja meidän täytyy varmistaa se, että lennokit otetaan ilmailuteollisuuteen turvallisesti mukaan. Me tarvitsemme säätelyä lennokeille ja riskeihin perustuvan lähestymistavan, jotta voimme käyttää teknologian mahdollisuuksia. Yksi puheenvuoro käyttäjistä puhui tästä. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on lennokkien käytössä rajoituksia, maantieteellisiä georajoituksia esimerkiksi, ja meidän täytyy välttää erilaiset onnettomuudet. Tarkastelemme näitäkin ehdotuksia ja ottaen huomioon edustaja Fosterin tekstin, meillä saattaa olla monia mahdollisuuksia vielä täsmentää tätä mietintöä, kun tarkastelemme edustaja Marnetkun ehdotuksia. Me haluamme varmistaa, että turvallisuus toteutuu ilmailussa. Se on kaikkein tärkeintä. Kiitoksia. Kiitoksia Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Marineskulle asiantuntevasta työstä. Raportöörin muutosehdotuksissa on monia hyvinkin kannatettavia aloitteita. Haluan kuitenkin nostaa esille myös muutamia kriittisiä huomioita raporttiluonnoksesta. Erityisen huolissani olen tästä keskustelusta viraston nimenmuutoksen suhteen, koska mielestäni esitettyyn nimenmuutokseen ei ole esitetty riittäviä perusteita. On huomattava, että nimenmuutos aiheuttaisi hyvin merkittäviä kustannuksia. Kaikki viraston viestintämateriaali, kaikki EU-säädökset, joissa nimi mainitaan, kaikki kansalliset säädökset – joissa viraston nimi mainitaan. Tuntuu järjettömältä muuttaa nimeä vain siksi, että haluaisimme muuttaa nimen. Ja mielestäni sille pitää olla perustelut hyvin vahvat sellaiset, jos lähdemme tällaiseen muutokseen, joka vaatii myös taloudellisen panoksen. Lisäksi en jättäisi ympäristönäkökulmia asiakirjoista pois, kuten muutamassa amendmentissa on esitetty. Sen lisäksi haluaisin esittää kysymyksen komissiolle artiklasta 72, mitä, mihin sillä muutoksella tähdätään, koska tällä hetkellä ainakin henkilökohtaisesti jään hiukan kysymysmerkiksi sen asian kanssa. Puhutaan mahdollisuudesta sakottaa mutta tarkoittaisiko se sitä, että käytännössä sakko voitaisiin vierittää myös työntekijöille, ei pelkästään yhtiöille tai johdolle? Olisi mukava kuulla, minkälaista tulkintaa tai ajattelua tämän artiklan taustalla on. Kiitokset asiantuntijoille lennokkeihin liittyvistä lausunnoista. Niiden osalta toivon meiltä kaikilta hyvin maltillista vastaanottoa, joka mahdollistaisi myös turvallisuusnäkökohtien lisäksi alan kehityksen huomioimisen Euroopassa. Näin lennokeilla monia potentiaalisia käyttökohteita eri alueilla, eri maissa. Ja, ja jos mietitään vaikka omaa lähestymiskulmaani niin siitä, miten perifeerisillä alueilla näitä lennokkeja voidaan hyödyntää teollisuudessa erilaisilla toimialueilla, niin täytyy tunnustaa ja tunnistaa, että alan kehitys on vasta alkutaipaleella, mutta kuten jo mainittu, me olemme sääntelyssä takamatkalla ja koko uuden teknologian kehitys ja tuleminen pitää meillä pystyä jatkossa paremmin meidän sääntelyjärjestelmässä huomioimaan. Olemme parasta aikaa valmistelemassa myös omia muutosehdotuksia raporttiin. Toivon fiksua, järkevää, asiantuntevaa yhteistä keskustelua, jotta turvallisuus ei vaarannu, mutta emme myöskään estä tulevaisuuden alojen kehittymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä Eurooppaan. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Karin Paljon kiitoksia sitten Merci beaucoup, euh, monsieur. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijämmelle. Tämä mietintö on hyvin tiivis ja kun tänä aamuna meillä on hiukan rajallinen aika varattu aiheelle, pyrin käsittelemään nyt tärkeimpiä seikkoja mietinnössä. Ensimmäinen asia, joka minua tyydyttää vihreänä, on yhteys, joka selkeästi tuodaan esiin yhteys, joka liittyy siihen, että nyt ehdotetulla säätelyllä on suora yhteys turvallisuuden ja ympäristön välillä. Turvallisuus liittyy ilmailuun. Sektorin täytyy kerta kaikkiaan nyt muokata toimintansa, sillä on hyvin tiukat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Nimittäin mehän kaikki yhdessä allekirjoitimme COP21-sopimuksen hiilidioksidin päästöjen vähentäminen, uusi säätely, kuten ikäossakin tullaan nyt asioista neuvottelemaan, ovat tulossa – mutta me emme vielä ole tyytyväisiä siksi, sillä, että kaikki nämä COP21 sopimuksen vaatimukset eivät vielä ole mukana. Alusten materiaaleja pitäisi keventää, meillä pitäisi olla erilaisia polttoaineratkaisuja, ja näitä asioita, kuten kollegat sanovat, ei saa tietenkään tehdä turvallisuuden kustannuksella. Ei saa uskoakseni sertifiointimenettelynsä kautta varmistaa sen, että sellaisella sektorilla, jossa teknologia kehittyy erittäin nopeasti, ei voi tapahtua turvallisuuden ja ympäristön välistä kilpailua. Tämä on hyvin tärkeä seikka, jota tulee korostaa tekstissä. Sitten toinen asia, hyvä esittelijä, uskoakseni ympäristö- ja turvallisuuden jälkeen meidän täytyy tuoda esiin turvallisuuden ja yhteiskunnallisten kysymysten välinen yhteys tässä mietinnössä. Hiljattain äm, herra Patrick Kai vieraili täällä valiokunnassa ja hän äh, puhui meille opeista, joita saimme MH17 koneen onnettomuudesta Ukrainassa ja samoin olisimme voineet tehdä German Wings onnettomuuden jälkeen. Ja tässä nyt vielä, vielä minuutin puheaikaa selittäisin, miksi tämä on tärkeää. Me emme saa jättää sivun inhimillistä ulottuvuutta, erityisesti kun tarkastelemme näiden nollatuntisopimusten roolia, henkilökunnan olosuhteita, pilottien tilannetta, matkustamon henkilökunnan tilannetta. Tässä on hyvin paljon seikkoja, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, ja näillä saattaa olla hirvittäviä seurauksia, erityisesti pilottien osalta. Minä haluaisin olla siis yhteyksissä esittelijän, että voisimme tehdä konkreettisia ehdotuksia näihin sosiaalisiin kysymyksiin liittyen. Ja minulla on hyvin paljon muitakin asioita mielessäni, mutta haluaisin vielä palata tähän kuulemiseen tänä aamuna. Kuuntelin hyvin tarkkaan teitä ja hyvin keskittyneesti ja uskon, että kysymys on vielä enemmän kuin kiireellinen ja tärkeä kysymys. Tämä ei ole mitään science fictionia. Meidän täytyy juuri nyt käsitellä lennokkikysymystä siksi, että me joka 710. vuosi uudelleen arvioimme EASan säädöstä ja uskon, että kymmenen vuoden päästä lennokit ovat aivan jokapäiväistä elämää meille kaikille. Ne ovat tyypillisiä, tavallisia laitteita, erilaisia kuljetuslennokkeja, joitakin lennokkeja, vaikka kuljetukseen liikenteeseen. En nyt lähde arvailemaan, mutta uskoakseni me emme saa tätä nähdä jollakin vaarana maailmanloppuna, vaan melkoisen mielenkiintoisena hienona tapahtumana. Minä en halua, että nyt tästä vuoden 2005, 2025 anteeksi, asti syntyy jonkinlainen lainsäädännön tyhjiö. Meillä täytyy olla ainakin minimisäännöstö lennokkojen käytölle. Tässä oli siis muutama ajatus minulta. Olin tyytyväinen, kun äh, pahoittelen, että nyt puhujan äm, nimen, unohdin, mutta DCHC edustaja Ranskasta, kun puhuitte näistä erilaisista äh, näkökulmasta, olen hyvin tyytyväinen äh, tähän. Ja myöskin, jos ajatus siitä, että meillä olisi eurooppalainen vero, niin sekin voisi olla hyvä ajatus. Mielestäni lennokki on ohjattu ilma-alus. Jos lähdemme tästä periaatteesta, se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla käytännön valvontaa äh, CNS-teknologian äh, avulla – ohjausteknologian avulla niin, että ohje voi millä tahansa hetkellä olla yhteyksissä eh, ilmailuvalvontaan ja tällaisella lennokin ohjaajalla täytyy olla myöskin lisenssi tai lupa käytölle. Se on yleinen vaatimus mielestäni. Ja kyllä minä ymmärrän, että lennokki ei ole oikeastaan lentokone. Sillä on erityisluontoisia piirteitä, jotka täytyy ottaa huomioon osittain se jakaa tiettyjä ominaisuuksia niiden lentokoneiden kanssa, joita käytetään matalalla lentäessä. Eli tämä 250 metrin raja ja se mahdollisuus, että näitä lennokkeja voidaan lentää melkoisen lähellä maan pintaa. 0-150 metriin. Meillä ei ole mitään säännöstä, se täytyy nyt luoda. Esimerkiksi voisimme tässä yhteydessä esittää kysymyksiä siitä, pitäisikö ähm, lennokin ohjaajalla olla aina näköyhteys äh, lennokkiin, kuten tässä aikaisemmin puhuja mainitsi, pitäisikö meillä olla muita sääntöjä, pitäisikö meillä olla ähm, ongelmia varten, palautusmekanismit, nämä kaikki ovat äh, melkoisen erilaisia, mutta ne liittyvät samaan problematiikkaan ja niihin meidän pitää melkoisen nopeasti löytää vastauksia. Uskon, että jos yleinen sääntö on se, että lennokit ovat lentokoneen kaltaisia, meidän täytyy määritellä ne lennokkikategoriat, jotka aiheuttavat vähiten vaaraa. Vähiten vaaraa sekä maan pinnalla että muille ilma-aluksille. Ja nämä vähiten vaaraa aiheuttavat saattavat sitten saada erilaisia helpotuksia, koska ne ovat vähemmän vaarallisia, mutta teknologisten piirteiden mukaisesti kaupallinen käyttö, huvikäyttö, erilaiset tekniset seikat täytyy ottaa huomioon. Meillä ei nyt ole tässä säädöstössä mitään näitä kategorioita vielä olemassa, ne täytyy luoda. Minä en halua, että tämä on mikään pikkujuttu. Lennokit eivät ole mikään pikkujuttu. Ne ovat yksi suurista kysymyksistä tulevaisuutta ajatellen. Tulevaisuus tulee olemaan hämmästyttävä. Tämä ei ole vain tekninen kysymyskään. Siksi jälleen kerran sanoisin, että toivon nyt valiokuntamme täällä parlamentissa käsittelevän asian oikein ja teemme erittäin tärkeitä ehdotuksia edustaja Marineskulle niin, että pääsemme eteenpäin. Toivottavasti näin todellakin tapahtuu lainsäädännön alalla. Danke sehr, jetzt Paljon kiitoksia nyt Dieter Lebrecht-Koch. Ja, vielen Dank, Herr Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, kiitokset äh, komission hyvästä ehdotuksesta. Herra Marinescu, kiitoksia myös teille, teidän työstänne. Minulla jäi yksi kysymys avoimeksi tässä EASan toimivaltuuksien laajentamisessa? Tehdäänkö eroja suurten kansainvälisten lentokenttien ja alueellisten lentokenttien välillä? Vai koskee tämä, tämä yhtä lailla kaikkia vai onko tarkoituksena tehdä jotain eroja näiden kesken? Kiitoksia sitten Ismail Ertug. Paljon kiitoksia myös minun osaltani esittelijälle ja varjoesittelijöille, Gabi Proisille. Siellä haluaisin kiittää. On aivan selvää, että sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa äh, turvallisuutta, innovaatiota ja äh, teollisuuden edistymistä. Äh, etusijalla pitäisi olla se, että EASA luo lisäarvoa Euroopan ilmailualalle ja että meidän pitäisi varoa sitä, ettei synny kaksinkertaisia turhia rakenteita. Kuitenkin meidän annettava Jasalle ne uudet tehtävät, joita sen on sitten toteutettava. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti kun on kyse kyberturvallisuudesta, Jasalla pitäisi olla vähintäänkin neuvoa antava rooli, koska sillä on suora vaikutus lentoliikenteen turvallisuuteen ja myöskin kun on kyse miehittämättömistä ilma-aluksista, EASalle on annettava selkeät toimivaltuudet. Mielestäni tämä pitää säädellä eurooppalaisesti eikä kansallisesti, kuten kaikissa muissakin ähm, laissa Euroopan äh, taso säätää ja kansallisella tasolla tämä pannaan täytäntöön. Ja jos äh, katsotaan muita keskusteluja, rajat ylittävää toimintaa, ilmailua, tässä on kyse myöskin äh, miehittämättömistä ilma-aluksista, kyllä ne pitäisi säädellä Euroopan tasolla. Sitten kollega Prois sanoi, että pitää olla varovainen tämän suorituskykyyn perustuvan lähtökohtaan niin tärkeällä alalla kuin ilmailuissa. Turvallisuutta ei saisi yhdistää kustannuksiin. Turvallisuus on kuitenkin liian tärkeä asia siihen se, mikä puuttuu, ja se on jo täällä mainittukin, ja me sosiaalidemokraattisena ryhmänä aiomme yrittää tuoda sen mukaan tähän, nimittäin työntekijöiden työskentelyolosuhteet ja koulutus, ne työntekijät, jotka työskentelevät lentokoneen parissa, heidän olosuhteitaan pitäisi parantaa, ja hyväksyttävä ei ole se, että komissio ei taaskaan tämän asian suhteen tee mitään, mutta kuitenkin 123 kolme artiklalla yrittää ottaa mukaan toisenlaista lainsääntöä, tämä 10.08, tämä kilpaleasing, sitä me olemme aina kritisoineet sosiaalidemokraatteina se, että vuokrataan lentokoneita ja lentokoneen mukana koko henkilöstö, niin eh, kyllä me tämän haitat olemme nähneet. Ja sitten kun on kyse kyseenalaisista liiketoiminnoista, niin EASalla pitää olla oikeus eh, tarkastella näitä, mutta olen samaa mieltä herra Miltenbergin kanssa ja olen kiitollinen siitä, että hän nosti esiin nämä kolme eri pilaria. Ensinnäkin sääntöjen eh, noudattaminen, että meillä on vaadittava sitovaa rekisteröintiä, että ne, jotka näitä äh, miehittämättömiä lennokkeita käyttävät, heillä pitäisi olla jonkinlainen ajokortti ja sitten näille lennokeille pitäisi jonkinlaiset tekniset rajoitukset asettaa. Se on kaikki turvallisuuden mukaista. Ja nyt odotan kovasti keskustelua ensi viikkoina ja kuukausina tästä aiheesta. Kiitoksia sitten Peter van Dalen. Dank voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. On, on, meillä on äärimmäisen tärkeää ky- kysyä itseltämme yhä uudelleen, miten voitaisiin, voisimme vähentää byrokratiaa minkälaisia ratkaisuja voisimme löytää sellaisiin ongelmiin, jotka ovat nyt jo vierannamme tai tulevat olemaan tulevaisuudessa. Minusta äh, komission ehdotus ja herran Marin Neskun äh, kanta ovat sikäli yllättäviä, että nämä kaikki perustuvat vanhoihin, vanhaan ajatusmalliin, vanhoihin äh, ajatusmalleihin. Yhä enemmän Eurooppaa, lisää Eurooppaa kaivataan. Tällä, tätä ajatusmaailmaa tässä heijastellaan. Noinkohan tämä nyt on oikea lähestymistapa? Ainakin varauksinsa vain siihen voidaan suhtautua. Ja toivottavasti tässä nyt ei reagoida, kun Pavlovin koirat konsanaan ongelmien ratkaisemiseksi, eli että lisää Eurooppaa. Eurooppalaista turvallisuutta pitää tarkastella tietenkin avoimin silmin. Meillähän oli London juuri viime viikolla Ukrainan katastrofi. Mun kaikkien mielessä eurooppalainen ilma on kuitenkin maailman turvallisinta ilman muuta mikä tässä nyt sitten kiikastaa? No ne ovat nämä lennokit, uudet miehittämättömät pikkulennokit. Jonain päivänä varmaan sattuu törmäys siviili-ilma-aluksen ja lennokin välillä. Toivottavasti näin ei tapahdu ja ainakin tällaiset, tällainen pitää estää vastaisuudessa. Ja tämmöinen vaarallinen voisi, voi kyllä hyvinkin johtaa hyvinkin suureen katastrofiin jatkossa, mutta tarvitaanko tässä nyt uusia virastoja, uusia työkaluja? Minusta paras työkalu tässä olisi valistuksen parantaminen, ja kertoa näistä riskeistä, jotka näihin vempaimiin liittyvät. Se olisi ensimmäinen asia, jota, johon tarvitsee paneutua. Kaikki eivät ole perillä niistä. Tietenkin yhdessä sitten poliisiviranomaisten kanssa poikkeuksia ei voi loppumattomiin suvaita. Lisenssit, tekniset vaatimukset ovat tärkeitä tietenkin, mutta toki myöskin rangaistukset sitten, kun tilanne niin vaatii. Uusia virastoja, uutta byrokratiaa, ei, se, on, se, on, se on vanhanaikainen tapa reagoida tämän, tämän päivän on, ongelmiin. Sitä en kannata ollenkaan. Yksi puhujista mainitsi aivan perustellusti minun mielestäni niin Eli mitä tulee nyt äh, lainsäädäntöön, joka koskee ilmapalloja Euroopassa. Eli meidän pitää tässä soveltaa äh, joitakin sellaisia lakeja, jotka ovat, ovat äh, jo näiden mm, pallojen lennättämisen, lennättämistä rajoittamassa. Perustetaan työ sille, mitä jo on, eikä keksitä koko ajan uutta. Dominic Rike. Kiitoksia Dominik Rike. Paljon kiitoksia puheenjohtajan muutama huomio. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja komissiota komission aloitteesta. EASassa turvallisuus on tietenkin hyvin tärkeä keskusteluaihe ja ensimmäinen asia, jota minä haluan alleviivata, on se, että kansallisessa keskustelussa sellaisena kuin sitä nyt käydään esimerkiksi eh, sertifikaattien osalta meillä ei ole EASalla kovin helppoa tilannetta verrattuna Yhdysvaltain ja Kiinan vastaaviin viranomaisiin. Tämähän johtaja sanoikin, olisi erittäin teollisuutta hyödyttävää antaa EASalle kansainvälinen rooli, joka tekisi mahdolliseksi neuvotella näiden muiden toimijoiden kanssa tasapuolisesti ja myöskin tietyllä tavalla kulisseissa hiukan painostaa. Se on erittäin tärkeää, jotta voisimme puolustaa omaa teollisuuttamme. Sitten Peter Van ja kuuntelin hyvin tarkasti. Meillä on eurooppalaisia pavluvilaisia reaktioita ja kansallismielisiä sellaisia tässä tilanteessa, mitä tulee ilmailualan ongelmiin. Määritelmällisesti kyseessä on sellainen teollisuuden ala ja sellainen toiminnan ala, joka hyvin huonosti voi rajoittaa toimintaansa vain yhden eurooppalaisen maan säätelyn alle. On paradoksaalista puhua, ja tämähän on nyt, jos ajatellaan toissijaisuusperiaatteet, tämä on sen yllättävää, on hiukan vaikea sanoa, että Ähm, me vähennämme säätelyä, vähennämme maksuja ja sanomme, että 28 säätelyaluetta toimii paremmin kuin yksi. Äh, ja tämä on erityisen totta, kun ajatellaan lennäkköjä, siksi että tämä on nyt kasvava ongelma. Maathan pystyvät reagoimaan tilanteeseen paljon nopeammin kuin Euroopan unionin toimielimet. Me voimme kaikki äm, sopia asioista, mutta se vie enemmän aikaa, kun mennään 28 tahoa päätöksiä tekemässä. Maat nopeammin säätelevät ja reagoivat tilanteisiin ja voivat lähteä hyvin erilaisille raiteille, mutta lennakothan lentävät missä tahansa, eivät tietyllä alueella vain tai jonkin maan rajojen sisällä. Ja tämän lisäksi meillä on eurooppalainen teollisuus, jonka täytyy voida olla toimivaa, ja teollisuus tulee toimimaan, tuottamaan lennokkeja, ja meidän täytyy taata se, että ne voivat tuottaa sellaisissa olosuhteissa, joissa säätely ei ole erilaista maasta toiseen. Mehän muistamme esimerkiksi kännyköiden alkumetrit silloin. Meillä oli ähm, eri maissa erilaisia sääntöjä, ja me näemme telekommunikaatioalalla, kuinka paljon ongelmia on se, että meillä on 28 säätelyaluetta, oikeudenkäyttöaluetta, ähm, satoja erilaisia toimijoita – Tämä on strateginen kysymys taloutta ajatellen. Ja kuten Mathieu sanoi, aina tilanne on sama, meillä on samat ongelmat, me aina vain kasvatamme ja kasvatamme viraston ähm, tehtäviä ja vähennämme sen rahoitusta ja välillä. Ja sitten lopulta tilanne on sellainen, että se ei enää ole toimiva. Kun virasto saa hyvin paljon enemmän ja enemmän tehtäviä, näin tärkeitä tehtäviä, emme voi vähentää sen resursseja. Tämä on järkyttävä erityisesti, kun komissio ei niitä budjetteja saatele, joita se ei itse anna. Ja tämän viraston tilanne on juuri tällainen kaksi kolmasosaa sen rahoituksesta ei tule yhteisön talousarviosta. On melko se järkyttävää, että tilanne on tällainen, että komissio ei sitä säätele. Ajatus siitä, että komissio voisi säädellä koko budjettia, vaikka sen, sitä vain osan antaa, on melkoisen hämmästyttävä. Marie-Kristina Ryty. Merci. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia eri puhujille. Kuuntelin tätä suoraan mielenkiinnolla. Kiitokset myöskin esittelijä Marineskulle. Haluaisin nopeasti tässä kiittää EASan työtä. Eh, tämä työ on nyt hyvin perusteltua, pätevää, tunnustaa myöskin kansainvälisellä kentällä. Kuitenkin tämän lisäksi minua hämmästyttää hiukan viraston kehitys. Erityisesti pohdin sitä, että viraston ähm, toimivaltuuksia nyt kasvatetaan ähm, ja ne jonkin verran menevät eurokontrolli- ja kansallisten viranomaisten äh, toimivaltojen päälle. Meillä on todellista kaksinkertaistamisriskiä olemassa ja riskiä siitä, että me uhkaamme eurooppalaista ilmailualaa, kun meillä on äh, kahdenkertaisia sääntöjä. Tämä tuottaa taakkaa ja paljon maksuja. Olisi hienoa, että virasto voisi ennen kaikkea keskittyä rooliinsa kansallisten viranomaisten tukijoina ja sellaisten äm, sääntöjen äm, toimenpanajana, jota saamme ikalta. Sitten vielä yksi seikka. Tämä liittyy erityisesti komission aloitteeseen. Se ei kunnioita toissijaisuusperiaatetta. Kyllä, edustaja Rike, eräät ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni ensin ja toistuvat ovat sitä mieltä, että minun maani ensin ja minä olen tätä jälkimmäistä mieltä. Olen sitä mieltä, että tuen kansallisten viranomaisten päätöstä lennokkeen käytössä ja mitä sitten tulee toimivallan siirtoa kansallisilta viranomaisilta EASalle tässä yhteydessä, minä äm, olen samalla linjalla kuin esittelijän tarkistus, joka toteaa, että kansalliset viranomaiset voivat ottaa takaisin äm, toimivaltaansa, josta ovat luopuneet turvallisuussyistä tai jos puutteita esiintyy. Lennokkeihin liittyen sitten, kun pyrimme turvallisuussääntöjen luomaan. Euroopan unionilla on roolinsa, mutta on hyvin tärkeää, että tämä tapahtuu ikäon kanssa yhteistyössä, eikä tämä saa myöskään estää jäsenmaita luomasta kansallista säätelyä sellaista säätelyä, jonka sitten eurooppalaisella tasolla saattaisiin todeta liian tiukaksi. Henkilökohtaisesti minä olen vakaasti protektionistinen, haluan suojella eurooppalaista ilmailuteollisuutta ja me tulemme esittämään muutamia tarkistuksia, jotka ovat tämän ajatuksen mukaisia. Kiitoksia. Kiitoksia George Bach. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös komissiota ehdotuksesta, mutta erityisesti kollega Marineskua. Kiitän hänen mietinnöstään. Minua eräs asia pohdituttaa ja se on tämä toimivaltuuksien siirtäminen jäsenvaltioilta EASalle. Ja minun kysymykseni kuuluu, tarkoittaako tämä myös toimivaltuuksien siirtämistä eurokontrollilta EASalle? Ja Onko tästä olemassa jo sopimuksia komission ja eurokontrollin välillä? Ja kysymykseni on myös, että jos vastaus on kyllä, että toimivaltuuksia siirretään eurokontrollilta EASALille, niin haluaisin tietää, onko tämä yhteen sopiva neuvoston päätöksen kanssa viime vuoden joulukuulta. Kiitoksia. Kiitoksia Isabel de Monte. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää hänen mietinnöstään muutamia lyhyitä huomioita. Ensimmäinen liittyy 32 artiklaan, joka äh, liittyy maahuolintapalveluihin ja äh, ilmailu mm, lentopaikkojen hallinnointiin. Tässä tarvittaisiin sertifiointia, ei riitä se, että ilmoitetaan, että on olemassa riittävä kapasiteetti ja välineet. Toinen kysymys liittyy näin, eh, miehittämättömiin ilmailualuksiin. Tulevaisuudessa niitä ryhdytään varmasti käyttämään enemmän, joten meidän täytyy eh, nyt etusijalle, eh, vielä tämän markkinoiden kehittämisen etusijalle asettaa turvallisuus. Ja minäkin toivoisin, että lisenssejä ja lupia hallinnoitaisiin paremmin myöskin, koska kyse on rajat ylittävästä ilmiöstä, eli tässä on kyse palvelujen tarjoamisesta ja yhteisistä säännöistä. Sitten haluaisin enemmän selvyyttä, mitä tulee toimivaltuuksiin, joita siirretään kansallisilta viranomaisilta eurooppalaisille virastolle. Ja sitten lopuksi vielä huomio siitä, että meillä on liikaa delegoituja säädöksiä, koska on tietenkin totta, että emme voi tehdä tästä asetuksesta liian raskasta, niin sitten kun siirrytään delegoituihin säännöllisiin, kansallisilla parlamenteilla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Kiitoksia. Kiitos, Gesine Meissner. Kiitoksia. Haluan kiittää Marineskua hänen eh, hyvästä eh, mietinnöstä. Meillä oli kolme, kolme eh, perusajatusta tähän, jotka sitten vielä löytävät muotonsa vielä muotoisyhtyksessä. Tämä eurokontrollin rooli tässä yhteydessä, että voitaisiin tätä verrata esimerkiksi Yhdysvaltain tilanteeseen noin rakenteellisesti. Siksi on tärkeää, että että, että Eurocontrol on omien, omien kuvineen toiminut oikein hyvin. Minä tässä nyt eh, kysyn, että tällä tavalla voitaisiin sitten tietenkin säilyttää sitten rakenne mieluumminkin, kun antaa EASille näitä eh, tehtäviä lisää. Täytyy molemmat säilyttää myöskin tulevaisuudessa, ja tässä täytyy, tämä on toinen seikka, niin, jota haluan ottaa esille, että meillä on eurooppalaisia säädöstöjä, jotka sitten ylittävät kans, kansalliset. Meillä on tällaista ää, eurooppalaista ilmatilasta, vaikka se yhtenäinen aivan olekaan, niin on oman sääntönsä ja sitten siitä, siinä on puhuttu sitten näiden kahden viranomaistahon yhteistyöstä, mitä sitten tulee lennokoihin, sitä kollega tuolla äsken sanoi koko joukko näistä, mutta muutama ehdotus näistä. <clears throat> Täytyy vähän pikkuisen hankala, hankala päättää näin liberaalina, että no, kannattakaa pitää sitten yhtä tiukat säännöt sitten, jotka koskevat sekä näitä kevyitä, kevyitä laitteita ja sitten näitä hyvin suorit, suorituskykyisiä laitteita säännöillä niin samalla tavalla niitä siis, jotka pystyvät ylittämään jopa valtakunnan rajoja ja näin poispäin ja ovat sitten huomattavasti toimintakykyisempi. Minulle tässä on tärkeää, ettei, ettei ihmisen yksityiselämää sitten ihan liikaa aleta säädellä siinä, jos ajatellaan näitä, näitä ö, pienempiä. Mutta se tietysti se, että on hankala vetää sitten rajaa, missä vaiheessa, missä vaiheessa sitten sääntely olisi tarpeen olla tiukempaan, kun ajatellaan tätä turvallisuustilannetta, mutta sitten toisaalta olla rajoittamatta näiden lennokkeiden vapaata, esimerkiksi vapaa-ajan käyttöä. Tiedän, että Yhdysvalloissa on paremmin säädelty se kuin meillä Euroopassa, että millä, millä tavalla me nämä tekniset, tekniset laitteet sitten eroavat toinen toisistaan ja miten se sääntely sitten siltä osin voitaisiin mukauttaa näin. Jos ajatellaan vaikka tätä ilmatilan ilmatilan käyttöä. Pitäisi olla sitten sellainen tilanne, joka tarjoaa aukottoman turvallisuuden siitä riippumatta sitten, no, minkä kokoisia vempaimia siellä liitelee. Se on varmaan yleisten, yleisten etujen mukaista kaiken kaikkiaan. Haluaisin vain tätä korostaa. Daniela Ajuto. Kiitoksia. Sitten vielä Daniela Ajuto. Niin, kiitoksia. EASasta me olemme erittäin huolestuneita siitä, että toimivaltuudet keskittyvät liikaa ja sen haluaisimme tietää, millaisiin resursseihin tämä kaikki toteutetaan ja onko EASalla sitten tarpeeksi valtuuksia hoitaakseen kaikki nämä asiat. Me olemme myös huolestuneita EASAN ja Eurokontrollin suhteesta tässä mietinnössä, koska joidenkin toimivaltuuksien siirtäminen saattaa aiheuttaa ainoastaan konfliktia ja sekaannusta. Se voi aiheuttaa jonkinlaisen eturistiriidan tariffien hallinnassa. Sitten kiinnitämme huomiota ympäristökysymyksiin. Meidän on mentävä aina enemmän kohti kestäviä ympäristöratkaisuja. Meidän pitäisi palkita näitä lyhyitä reit, lyhyempiä reittejä, vaikka ne maksaisivatkin enemmän. Ja sitten on, tärkeitä myöskin työntekijöiden työskentelyolosuhteet. Meidän on taattava se, että pilottien ja työntekijöiden työskentelyolosuhteet noudattavat turvallisuusvaatimuksia, tämänhetkiset lentäjien sopimussuhteet eivät ole niin idylliset kuin mitä ne joitakin vuosia sitten olivat. Ja sitten tässä keskitytään kovasti suorituskykyyn, se kovasti vaarantaa korkean turvallisuuden tason. Äh, lennokeista. Me kannatamme tietenkin niitä ja kannatamme sitä, että niitä äh, kohdellaan tässä tekstissä niin, että keskitytään yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen. Ne ovat ne asiat, joihin me kiinnitämme erityisesti huomiota. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on vain yksi pieni kommentti tähän lopuksi. Jackie Foster puhui näistä delegoiduista säädöksistä. Heti kun delegoidut säädökset putkahtavat pintaan, me tiedämme, että komissio ja neuvosto haluavat poistua näistä delegoiduista säädöksistä ja päättää itse. Meillä on aina tämä keskustelu. E, delegoidut säädökset ovat hienoja silloin, kun on kyse teknisistä muutoksista. Meille kerrotaan niistä ja meillä on kolme kuukautta aikaa sanoa, että tämä on vain tekninen kysymys, sen he voivat hoitaa itse tai haluamme e, tulla Äh, mukaan, haluamme osallistua. Mutta me olemme niitä, jotka sanomme, että tämä äh, äh, on poliittinen kysymys, tässä haluamme osallistua. Eli joka kerta viime kolmikantaneuvotteluissakin saimme tämän läpi. Delegoidut säädökset ovat hieno tapa säästää aikaa, mutta myös ottaa parlamentti mukaan, ei jättää meitä ulkopuolella. Meidän tehtävämme on sanoa, että tämä ja tämä ja tämä on tekninen asia, mutta näissä asioissa haluamme sanoa sanamme. En halua, että aina aloitetaan tämä uudelleen. Lissabonin sopimus on kymmenen vuotta vanha ja joka kerta me käymme tämän keskustelun. Tämä on nyt hyvin selvä. Me olisimme tyhmiä, jos sanoisimme, että olemme iloisia, ei meillä ole enää mitään sanottavaa. Nyt meillä on vielä vähän aikaa puhujille, e, voivat lyhyesti jotain sanoa. Mitään suoria kysymyksiä ei tainnut olla, mutta jos teillä jotain on sydämellä, niin voitte sen nyt sanoa. Ei ole. Sitten annan esittelijälle, ei, ensin komissiolle, tietenkin, tietenkin, miten saatoin tämän puheenvuoron delegoidusta säädöksistä jälkeen jättää komission huomiotta? Ei, nyt teillä on puheenvuoro, herra Cornelis. It saddens me that you only Kiitos puheenjohtaja. Tässä tietysti nämä delegoidut säädökset, säädökset ovat yksi kiinteimmin meitä yhdistäviä, yhdistävä tekijä Äh, haluaisin tietysti onnitella tässä esittelijää herra Marineskoa tästä äh, mietintöluonnoksesta. Tässä teksti materiaali on aika raskasta ja hän on sen hyvin ansiokkaasti läpikäynyt ja tehnyt hyviä äh, ehdotuksia. Monet hänen ehdottamistaan muutoksista pyrkivät eurooppalaisen ilmailuturvallisuusjärjestelmän vahvistamiseen ja yksinkertaistamaan säädöstä, säädöskokonaisuutta ja se on tietysti erittäin tervetullut yleisesti ottaen. Niin ikään tyytyväisenä olen panneet merkille, että komission ehdotuksen pääsuuntaviivat ovat saaneet herra Marineskun tuen. Ja päät- tästä keskustelusta päätellen myöskin monien teidän muiden edustajien tuen. Tekstissä on, on, on tarkoitus pyrkiä siirtyä todellakin suoritusperusteisempaan, riskipohjaisempaan toimintaympäristöön analyysitapaan, mikä mahdollistaisi sitten meidän resurssien tehokkaamman käytön sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ja sitten äh, kolmannekseen äh, sulkea muutama, äh, muutaman aukon, joka näissä järjestelmissä on. kyberturvallisuus esimerkiksi on yksi niistä. Ja yksi tavoitteemme on myöskin sitten pyrkiä paremmin sitten ottamaan huomioon ilmailuturvallisuuden ja muiden alueiden välisen yhteenliittymisen, mitä tulee vaikkapa ympäristön suojeluun ja muihin tämän tyyppisiin normistoihin. Monet teistäkin tämän asian aamulla, tässä nyt aamumittaan ovat ottaneet esille pari tarkempaa kommenttia näistä keskinäisistä riippuvuudesta. Ensinnäkin, mitä turvallisuuteen tulee, eh, olet lienette eh, huomanneet, että meidän tarkoituksena ei ole EASan eh, e toimen, toimenkuvaa laajentaa ollenkaan. Tämähän on tällainen turvallisuusjärjestö, turvallisuudesta, turvallisuudesta huolehtiva järjestö, jossa on tarkoitus sitten äh, seurata lainsäädäntö kehittymistä ja, ja näitä erilaisia keskinäisiä riippuvuussuhteita pohtia. Äh, vaikkapa nyt, niin kun tässä mainittiin esimerkiksi konfliktialueiden alueiden, äh, tilannetta, jossa sitten tämä ilmailuturvallisuus ja ihmisten turvallisuus kulkevat rinta rinnan. Ja tarkoituksena aina on ollut vahvistua ja vahvistaa käytäntöjä tällä saralla, niin kuin näkyy parlamentinkin kanta olevan Yhtä lailla ympäristön saralla olemme korostaneet keskinäistä, keskinäisen riippuvuussuhteen merkitystä eri tasoilla, tahoilla, niin että EASAkin voisi ottaa sit sen huomioon silloin, kun puhutaan näistä kevyimmistä lentokoneista, jotka ovat tietysti polttoaine tehokkaita, ja siinä yhteydessä pitäisi huolehtia, että uudet materiaalit ovat turvallisia sekä ottaa siis huomioon myöskin paitsi turvallisuustekijät, myöskin sitten ympäristön lehkoituvat näkökohdat näissä uusissa kevytrakenteissa aluksissa. Kuten sanottu, on standardeja ja normeja pitää mm, tiukasti noudattaa kaikin puolin myöskin turvallisuuden osalta, mutta me olemme kuitenkin päättäneet nyky lainsäädäntöön nähden olemme päättäneet muuttaa sen, että me yksi yhteen kaikkia kopioi sieltä sitten näitä ympäristötandardeja, koska siellä ei turvallisuus ole sillä tavalla näkyvässä roolissa. Ja tietysti sovelmasten ympäristöön samat, samat ikään kuin tärkeysluokitteluun kuin sitten näihin, näihin muihinkin turvallisuuteen liittyviin seikoihin, mutta emme sitten kuitenkaan yksi yhteen mitään kopio muuallakaan maailmassa niin tehdä kaiken kaikkiaan pyrimme sitten saavuttamaan mahdollisimman hyvät ympäristöstandardit. Kaikki maat tietävät, että hyväksytään mitä hyväksytään. Meidän tasollamme siellä jäsenmaidenkin tasolla se pitää hyväksyä. Eurokontrollin rooliin sitten vielä suhteet EASAan tuovat mieleen sen, että me tässä oikeastaan ehdota mitä vastuualueiden muuttamista ajatellen ilmailuliikenteen hallintaan liittyvissä hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Se on jo 2009 tehty neuvoston toimesta, Se sai jo tuolloin aikoinaan paljon, paljon uutta roolia esimerkiksi ilma, ilma navigointijärjestelyjen turvallisuusaspektien ylö, eh, esille panemisessa. Eh, toki viime aikoina on sitten noussut muutaman kerran esille, että onko tässä päällekkäisyyttä euro, eurokontrollien ja ESA välillä. No se nyt on ihan normaaleja tietysti tällä siirtymäkauden pohdiskelua. Tällä haavaa näyttää siltä kuitenkin, että kun me olemme työryhmätasolla tätä pohtineet. Olemme hyvinkin yksityiskohtiin asti pureutuneet sen osalta, että kuka mitäkin hoitaa ja ehdottomasti varmistamme, että mitään päällekkäisyyksiä ja turhaa, turhaa päällekkäistä työtä ei tapahdu mitä, mitä sitten tulee kustannusten jakamiseen, me haluamme mahdollistaa sen, että EASA on osittain rahoitettu, EASA sitten rahoittu, rahoitettaisiin näille, näillä erilaisilla maksuilla tietyin osin. Kaikki toimijat tässä, kansallisviranomaiset, eurokontrolli ja kaikki ja kaikki, kaikki tietysti sitten juontuu tästä lentokoneteollisuudesta ja sen rahoitus on sitten tietenkin olennaisessa roolissa nimenomaan mitä tulee tähän EASan valvontaan. Me olemme halunneet no, noudattaa tätä samaa logiikkaa, mikä ilmailuliikenteen hallinnassa on ollut normaalia vuosikaudet mitään rahoja ei noin vain siirretä, ja toki joudumme sitten jo vaihtamaan, uudistamaan lainsäädäntöäkin tältä osin, ei se nyt sitä yhdessä yössä käy. Eli me pyrimme vain avaamaan oven tällä, näille uusille mahdollisuuksille, enkä sen tarkemmin mitä ehdotuksia tässä tee. Ja joka tapauksessa kaikki toteutetaan äh, sillä tavalla, että, äh, äh, että lentoliikenteen yleiskustannukset eivät eivät äh, kasvaisi tässä, vaan siirretään rahaa yhdestä pääluokasta toiselle. Ei itse maksuja niin välttämättä koroteta. Pikemminkin päinvastoin saattaa jopa säästöjä syntyä paikka paikoin sekä veronmaksajalle että, että ilmaliikenteen ilmatilan äh, käyttäjille Sitten vielä näistä äh, näihin lennokeihin, lennokeista muutama sana tai miehittämättömistä ilma-aluksista, niin kuin niitä tässä nimitetään. No tämä nyt on tietysti sellainen äh, sarka, jota on, on kynnettävä. Me haluamme tässä laatia sellainen ehdotuksen, joka olisi oikean suuntainen. Tätähän nyt siis jouduttu ihan äh, alku asti laatimaan tämä Robert Fosterin vaan äh, kommenttina, että tietenkin meidän pitää pohtia peripohjaisesti, millä tavalla me sitten näiden lennokeiden turvallisuusulottuvuutta säätelemme, ajatellen sitten koko ilmatilan sääntelytilannetta ja teknistä kehitystä ja näin poispäin. Siinä on koko joukko tehtävää vielä. Tässä tällä haavaa kysymys herää, miten pitkälle tähän nykyiseen asetukseen tästä pitäisi tekstiä ottaa, ja olemme katsoneet, ettei, ettei tätä tarvitse sanasta sanaan viime lopullisesti kiven hakata, kun emme tee sitä alan muidenkaan ulottuvuuksien osalta, niin lentokelpoisuutta ja näin poispäin, muut tällaiset tekniset seikat. Me jätämme tämän sitten insinöörien huoleksi. Me vaan toteamme, että esimerkiksi hätäuloskäyntejä pitää olla riittävästi, kuinka monta sitten niin se todellisuus, mitä se tarkoittaa todellisuudessa ja sitten suunnittelijoiden huoleksi ja me äh, säädämme näistä menettelytavoista niin kuin muiltakin osin sitten on asianlaita äh, asetuksen muilta osin. Toki kiusaus on suuri äh, lähteä säätelemään hyvinkin tarkasti kaikkea, mutta se ei nyt ole ajankohtaisesti tässä, tässä vaiheessa. Me haluamme vain määritellä tällaiset yleiset vastuut ja velvollisuudet sitten tältäkin osin. Muussa tapauksessa olemme sitten tavallaan uhkaamme jumittua sitten vanhanaikaisiin säädöksiin. Kuten todettua, yleisesti ottaen tämä ei ole mikään suuria tunteita kuohuttava lainsäädäntöpaketti. Täältä on laajasti erilaista, erilaisia aspekteja, jotka, jotka sitten synnyttävät muutosehdotuksia tietenkin, mutta kaiken kaikkiaan, äh, kaikin tavoin pyrimme tässä edesauttamaan ilmailuliikenteen asiaa. Ja siellä alan viranomaiset odottavat kyllä vesikielellä, mitä täältä nyt sitten tulee, jotta, jotta päästäisiin tässäkin äh, kilpailukykyisesti etenemään. Ja pyrimme myöskin todellakin omalta osaltamme vauhdikkaaseen lainsäädäntöön, tahtiin, että saisimme sitten nopeasti sekä myöskin paitsi muiden, niin myöskin näiden lennokeiden turvallisuusaspektit tarpeeksi tehokkaasti huomioiduksi. Kiitoksia, ei muuta tällä, herra, tällä Kiitoksia. Ennen kuin annan äh, Ennen kuin annan eh, puheenvuoron eh, esittelijälle, niin haluaisin korjata sen, mitä sanoin. Lisabon eh, sopimus astui voimaan 2010, eli sitä on kuusi vuotta eikä kymmenen. Marian Sommernesku. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti vain liittyen kansalliseen viranomaisiin versus päätösvaltainen viranomainen ja tämä nimiasia. Meidän on mielestäni otettava huomioon rouva Fosterin mietintö, jonka parlamentti hyväksyi, joka liittyi miehittämättömiin ilma-aluksiin. Meidän on myös otettava huomioon EASan muutos, joka hyväksyttiin jokin aika sitten. Eh, se oli lainsäädäntömietintö, joka on nyt jumissa neuvostossa. Me hyväksyimme sen, että meillä olisi vain yksi kansallinen viranomainen, ei useampia, ja me korvaamme nimen EAAlla. Miksi? Äh, no, minulle ilmailu tarkoittaa turvallisuutta. Ei ole ilmailua ilman turvallisuutta, joten minä en usko, että meidän on sanottava turvallisuus tässä e, eurooppalainen lentoturvallisuusvirasto. ilmailu tarkoittaa turvallisuutta Ja kaksi, mitä tulee eh, tähän toiseen viranomaiseen, 2009 CES asetuksen kautta otimme kansalliset valvontaviranomaiset käyttöön nyt joidenkin vuosien jälkeen. Voimme tulla siihen johtopäätökseen, että me tarvitsemme vain yhden monista erilaisista syistä, budjettia ja niin poispäin. Sitten eh, sosiaaliset eh, olosuhteet ja turvallisuus. Minä tein tarkistuksen tästä. Se on jo tässä asetuksessa. Ja minun mielestäni se riittää. Lentokentistä, niin kyllä, meillä on poikkeus, voisi olla poikkeus koskien pieniä lentokenttiä, mutta suurin osa lentokentistä on, tulee säännellyksi. Eurokontrolli sitten maksut, olemassaolo ja eturistiriidat. Minun mielestäni me voimme nyt puhua eturistiriidasta, koska Eurocontrol osaa rahaa näistä maksuista ja samanaikaisesti se toimii ähm, suorituskyvyn arvioija elimenä, joka päättää näistä reittimaksuista. tämä ratkaistaan sillä asetuksella, josta me äänestimme kolme vuotta sitten, jossa me pyysimme, että tämä suorituskyky arvioiva elin olisi riippumaton eurooppalainen elin. Minä tein myös tarkistuksen, jolla selveytetään näitä toimivaltuuksia, ettei olisi kaksinkertaista työtä Eurokontrollin ja EASan kohdalla, että niissä ei olisi päällekkäisyyksiä. Ja mielestäni tämä riittää. Kiitoksia kaikista teidän kommenteistanne. Otan ne huomioon tarkistuksissani. Kiitän asiantuntijoita, jotka olivat täällä. Ja puheenjohtaja, jos meillä on aika, saanko esittää kysymyksen? Meillä on vielä yhdeksän minuuttia aikaa. Ihan nopea vastaus. Niin, Minun kysymykseni kuuluu, että sopivatko teille nämä luokat, joita EASA eh, ehdottaa tässä teknisessä lausunnossa ja mikä on teidän näkemyksenne kahdesta luokasta harmiton, joka määriteltiin selkein kriteerin, joka perustuu testeihin ja kaikki nämä muut. Kiitoksia. Who wants to ask? Kuka haluaa vastata? As I um, explained, Kuten äh, selitin meidän perushuolemme liittyy tähän avoimeen kategoriaan ja tähän mennessä toteaisin, että me haluaisimme kategorian harmittomista laitteista, jotka ovat kuten leluja, joita käsiteltäisiin kuten leluja, ja sitten kategorian, joka liittyy ilmailuun, ja jota koskevat äh, todennäköisesti riskiperustaiset säännöt ja muut säännöt. Tämä avoin kategoria sellaisena kuin se nyt on, on kaikkein näkyvin, sillä kuten äh, todettua, loppu yksityiskohtia ESA ei vielä julkaissut. Se kuitenkin vaikuttaa meistä paljon vaarallisemmalta kuin mitä sen puolustajat ovat äh, sanoneet. Paljon kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu. Tarkistusten jätön määrä aika on 8. kesäkuuta kello 12. Ja kiitän vielä kerran meidän asiantuntijoitamme. Toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen keskustelu myös teille. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistassa. So we have to continue. No niin, meidän on nyt jatkettava. Pyytäisin teitä joko istuutumaan tai lähtemään salista. Menemme nyt kohtaan yhdeksän, hiljaisuutta. Tässä on kyse Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta. Voisitteko lähteä salista, koska meidän täytyy jatkaa keskustelun, tai sitten istutte paikoillenne. Tämä koskee myös komissiota. No niin, vielä kerran. Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen. Tässä esittelijä on Tomas Piotr Porreiva ja hänellä on puheenvuoro. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tänään meillä on mahdollisuus keskustella mietintöluonnoksestani se käsittelee mahdollisuuksia parantaa yhteyksiä ja saavutettavuutta liikenneinfrastruktuurissa Keski- ja Itä-Euroopassa. Mielestäni tämä on itse asiassa yksi avainkysymyksistä Euroopan liikennepolitiikassa, tai ainakin siitä pitäisi sellainen tulla. Euroopan liikennepolitiikassa tulevina vuosina. Ja minä pyrin nyt esittelemään teille muutamia argumentteja, joilla perustelen tämän lausuntoni. Olen sitä mieltä, että nykyisin voimme todeta, että jo tehtyjen päätösten perusteella Euroopan laajuisen liikenneverkon tenteen ja verkkojen Euroopan avulla meillä on jo liikennepolitiikan toimeenpanon peruspilarit ja linjat vuodelle 2020 ja sen jälkeiselle ajalle. Tämä on nyt hyvä hetki alkaa keskustella tärkeimmistä kysymyksistä, erityisesti mitä tulee niihin haasteisiin, joita meillä on yhteyksien parantamisessa Euroopan unionin jäsenmaissa, erityisesti niissä jäsenmaissa, jotka ovat Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä periaatteessa kattaa Puolan, Viron, Latvian, Liettuan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Slovenian, Unkarin, Kroatian, Romanian ja Bulgarian. Muutama sananen aluksi liittyen ongelmiin, joita olemme tavanneet yhteyksien suhteen Keski- ja Itä-Euroopassa. Uskon, että yksi avainongelmista on se, että kohesiota ei ole taloudellisesti, sosiaalisesti tai alueellisesti. Tämän vuoksi kaikki investoinnit ja projektit, joiden tarkoituksena on parantaa yhteyksiä Keski- ja Itä-Euroopassa, ovat hyvin tärkeitä. Tässä puhun periaatteessa liikenneprojekteista, liikenteeseen liittyvistä projekteista. Niiden pitäisi olla kilpailukykyisempiä. Niiden pitäisi kasvattaa mahdollisuuksia toimia kilpailukykyisesti ja investoida tälle alueelle Euroopassa. Näin me loisimme mahdollisuuksia tämän Euroopan alueen paremmalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Kuinka sitten ymmärrämme paremmat yhteydet Euroopassa? Kyseessä on parempi saavutettavuus, paremmat yhteydet tällä Euroopan alueella sekä ilma, tie että raide liikenteessä. Tämä pitäisi olla yksi perus seikoista, jotka tekevät mahdolliseksi myöskin suojata Euroopan unionin ulkorajaa, itäistä rajaa ja koko Euroopan unionia. Tämä on niin kutsuttua kriittistä infrastruktuuria. Kriittinen infrastruktuuri kuuluu niihin pilareihin, jotka takaavat jokaisen maan turvallisuuden kun tarkastelemme itäisiä konflikteja itäalueella. Ne koskevat myöskin suuria liikenneyhteyksiä. Ja kaikki nämä seikat muuttuvat yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi nykyisin. Uskon, että tämän tyyppisen infrastruktuurin investointi voisi luoda enemmän turvallisuutta Keski- ja Itä-Eurooppaan. Siksi olen sitä mieltä, että mietinnössäni haluan korostaa tarvetta tehdä liikenneyhteyksistä toimivampia eri alueiden välillä, erityisesti Euroopan itäosissa. Meillä voisi olla enemmän itäalueita, jotka voisivat muuttua osaksi TNT-verkostoa. Tämä tukisi taloudellisen kehityksen potentiaalia Keski- ja Itä-Euroopassa. Nämä askeleet ovat hyvin tärkeitä. Olemme jo nähneet tämän Rail Baltica projektissa. Ja tässä haluaisin kiittää sekä komission että jäsenmaiden sitoumusta, niiden, jotka olivat mukana. Puolan uuden hallituksen sitoumus on myöskin erittäin kiitettävää. Se pitää Rail Baltica-yhteyttä avainhankkeena. Ja sen pitäisi toteutua tulevina vuosina. Meidän pitää vielä tehdä enemmän, se on selvää, että voisimme varmistaa jo saavutetun hyödyn toteutumisen olemme jo järjestäneet kuulemisia Euroopan parlamentissa, komissiossa ja kansallisissa parlamenteissa. Ja Via Carpatia-yhteys, se on nyt se projekti, josta puhun, alkaa Liettuasta ja kulkee aina Kreikkaan asti. Ja tämä on hyvin tärkeä hanke. Uskoakseni se on yksi niistä tieliikennehankkeista, jotka eivät vain tue talouden kasvua Itä-Euroopassa – Baltian maissa, Unkarissa, Puolassa ja niin edespäin, vaan myöskin yksinäistä tiehankkeista, jotka voisivat parantaa itä rajan turvallisuutta, Euroopan unionin itärajan turvallisuutta ja koko Euroopan unionin turvallisuutta. Tieinfrastruktuurin investointi tar- tarkoittaa Tässä tarvitsemme rahoitusta sekä Keski- että Itä-Euroopan että komission tulisi tehdä enemmän, jotta kaikkia taloudellisia toimia ja päätöksiä voitaisiin koordinoida paremmin. Tarkoituksena on taata se, että meillä on täysi johdonmukaisuus kaikissa toimissa, joihin ryhdymme, riippumatta siitä, puhutaanko tiestä, rautatieliikenteestä vai meriliikenteestä. On hyvin tärkeää, että me etsimme synergioita. On tarpeen käyttää kaikkia mahdollisia rahoitussynergioita hyväksi esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineen, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, EBRDn välillä. Ja tässä yhteydessä olisi myöskin tarpeen käyttää Euroopan strategisten investointien rahastosta varoja hyödyksi. Mielestäni tämä varmasti auttaisi meitä toimeenpanemaan paremmin kaikenlaisia liikenneprojekteja tässä osassa Eurooppaa. Makroalueellinen yhteistyö on myöskin avainroolissa, erityisesti innovatiivisten hallintomekanismien käyttö radzą sobie w sposób znacząco e, utrudniony. Näin voisimme ratkaista sellaisia liikenteeseen liittyviä ongelmia, joita jäsenmaat eivät pysty ratkaisemaan tällä hetkellä yksin. Yhdessä voisimme ne ratkoa. Kaikki kokemukset, jotka liittyvät Baltian, Tonavan yhteyksien strategiaan, voisivat olla oppeja, joita voimme käyttää, kun rakentamme uutta Karpaattien alueen strategiaa. ja Via Carpatia on tulemaan, tulee olemaan tämän uuden strategian selkäranka. Kun tarkastelemme erilaisia maa, vesi ja ilma, liikenne- ja kuljetusmetodeja Keski- ja Itä-Euroopassa, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi erityisesti keskittyä intermodaalisuuteen, yhteiskäyttöön keskusten kautta, mutta myöskin esimerkiksi satamissa – on tärkeää tehdä vielä enemmän raideliikenteen matkustajayhteyksien osalta. On aivan selvää, että yhteydet eivät ole kyllin kehittyneet tässä osassa Eurooppaa. Puhun nyt toimivista matkustusyhteyksistä. Tämä on jotakin, mitä Keski- ja Itä-Euroopan jäsenmaiden pitäisi ymmärtää. Niiden pitäisi tehdä töitä yhteyksien parantamiseksi tulevina vuosina. Keski- ja Itä-Euroopan riittävä kehitys ei tule toteutumaan, elleivät investoinnit ole myöskin riittävällä tasolla. Toinen asia, joka halusin vielä mainita mietintöön liittyen, ja toivottavasti tämän ehdotuksen otette vastaan, olisi se, että me tarttuisimme Itä- ja Keski-Euroopassa piilevän potentiaaliin sisävesiyhteyksien osalta, erityisesti Tonavan yhteyksiin. Tonava on erittäin tärkeä ja jäsenmaiden pitäisi tehdä enemmän taatakseen Tonavan purjehduskelpoisuuden. Meillä on muitakin jokia alueella, joiden potentiaalia ei ole täysin käytetty hyväksi. Oderjoki ja Tonava – esimerkiksi ja uusi kanava, jonka voisimme rakentaa Puolan, Tsekin ja Itävallan rahoituksella, hyödyttäisi koko tätä aluetta. Me voisimme myöskin tehdä enemmän alueella merisatamien suhteen sekä Itämerellä että Mustalla merellä. Erityisesti kun ajattelemme energiaa, mahdollisuuksia ja energian toimitusvarmuutta. Minulla on vielä muitakin argumentteja. Me emme saa jarruttaa satamien kehitystä, emmekä me saa luoda mitään esteitä. Tässä yhteydessä puhun nimenomaisesti North Stream kaltaisista hankkeista, jotka eivät ole täysin hyödyttäviä. Ne eivät ole täysin saatavilla. Yhteyttä niihin ei täysin saada, erityisesti Puolan satamiin. Hyvät kollegit, minä haluaisin varmistaa vielä sen, että olen aivan valmis ottamaan kaikkia ehdotuksia mietintöön mukaan. Uskon, että yhteydet Itä- ja Keski-Euroopassa ovat erittäin tärkeät ja kuulen mielelläni enemmän teidän ajatuksianne toivon, että toimimme ja teemme yhteistyötä seuraavan periaatteen mukaisesti. Tämän tekstin pitäisi kehittyä tekstiksi, jossa on mukana strategisia ohjelinjoja. Sellaisia ohjelinjoja, jotka tulevat meitä auttamaan tulevina vuosina tällä alueella, että voisimme parantaa Keski- ja euroopan yhteyksiä ja saavutettavuutta liikenneinfrastruktuurin osalta. Haluaisin ottaa mukaan tiettyjä seikkoja mietintöön, joiden kautta me, parlamentti ja komissio, voisimme tehdä paremmin yhteistyötä tulevaisuudessa kaikkien liikenneprojektien osalta niin, että saisimme tuloksellisia tuloksia aikaan tässä Euroopan osassa. Kyseessä ei ole vain se, että luomme yhteyksiä ja saavutettavuutta ja poistamme eri jäsenmaista olemassa olevia yhteyskatkoksia. Hyvät kollegat, kyseessä ei ole vain se, että me pyrimme nopeuttamaan Keski- ja Itä-Euroopan talouden kehitystä. Ennen kaikkea kyse on siitä, että me parannamme turvallisuutta, koko Euroopan turvallisuutta. Uskon, että toimivat liikenneyhteydet, olivatpa ne sitten maantie, rautatie tai vesiyhteyksiä tällä alueella Keski-Itä-Euroopassa, ovat mahdollisuus kasvattaa turvallisuuden tunnetta ei vain tämän alueen asukkaiden keskuudessa, vaan koko Euroopan unionissa. Tämä on jotakin, minkä pitäisi olla ajavia voimia tai perusajatuksia tässä nyt käsillä olevassa tekstissä. Czy będzie e, koncepcyjnie e, mm, z państwem. Toivottavasti olette samaa mieltä kanssani, kuten sanoin mielelläni teen yhteistyötä tekstin parissa kanssani. Paljon kiitoksia. Wolę sobie z Państwem być w kontakcie, jeśli chodzi o już finalne dopracowanie mojego raportu. Dziękuję. Jatkamme keskustelua näiltä tiimoilta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Androdeli. Elsősorban üdvözölni szeretném Poreba kollégám. Kiitoksia Äh, haluaisin onnitella herra Poreba äh, hyvästä mietinnöstä. Se antaa hyvän pohjan työllemme. Kun olemme, hän, on, hän, on, hän jo totesikin, hän ottaa mielellään muutosehdotuksia vastaan, ja meillä on, onkin koko joukko sellaisia luvassa EPPltä. Ja erityisen ilahduttavaa on minusta se, että, että ylipäätään tämä ehdotus on nyt esitys listalla. Lisäksi tietenkin toivomme, että, että tämä mietintö olisi hyödyksi Euroopan komissiolle ja voisi sitä, sen pohjalta sitten työstää tätä tematiikkaa enemmänkin ja pidemmälläkin, mitä tähän itse mietintöehdotukseen nyt tulee Pidän hyvin myönteisenä sitä, että, että eh, mietinnössä on otettu tällainen horisontaalinen lähestymistapa. Sehän on hyvin olennaista tältä osin. Ja on eh, tärkeää, että tämä eh, tärkeää vahvistaa pohjois-etelä-akselia. Asianomaiset asianomaisten jäsenmaiden olisi huolehdittava myöskin rajoista, rajaturvallisuudesta. Karpaateillahan tämä on erittäin konkreettista. Euroopan unionin itärajahan on hyvin tärkeä kaiken, kaiken kaikkiaan ja sen ja saatavuus, äh, konnektiivisuus on, on olennaista, koska tämähän heijastelee suoraan jäsenmaihimme ja naapurimaihimme Venäjään, Valko-Venäjään siis erityisesti, mutta äh, sivua myöskin tietysti konkreettisesti Itä-Balkanin maita, maiden tilannetta kaiken kaikkiaan itärajalle. Sillä on suuri merkitys liikenneverkostojen kehittäminen voi tuoda hyvinkin myönteisiä vaikutuksia myöskin näille mainituille naapurimaille ja edesauttaa ja vauhdittaa niiden taloudellista kehitystä. Ja samoin tietenkään ei sitä tule haittaa maiden, näiden alueiden poliittiselle tasapainollekaan. Meillä on koko joukko uusia muita täydentäviä ideoita, joilla tätä tekstiä voidaan entisestään parantaa. Esimerkiksi mitä, mitä tulee eh, erilaisiin rahoitusjärjestelmiin, järjestelyihin ja näihin eh, hankkeisiin. Eilen kuulimme komissaari Bulchilta erityisesti kohesiomaiden osalta – Eh, eli että opittava on eh, vielä paljon tälläkin saralla ja paljon, paljon tehtävää. Me, me tietysti sitten omat huomiomme eh, kokoamme muutosesityksiin ja sa, saatamme sitten ne tuon, esittelijän tietoon. Kiitoksia sitten Claudia Tapadel. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin minäkin kiittää kollegaamme Porebaa hänen tekemästään äh, lausuntoluonnoksesta. Äh, me meidän näkemyksemme on hyvin myönteinen. On todellakin tärkeää, että tällainen mietintö, että äh, tästä keskustellaan äh, parlamentin eh, liikennevaliokunnassa, vaikka se onkin oma aloite mietinnön, odotamme tietenkin komission eh, näkemystä tästä mietinnöstä. Se kattaa eh, kaikkein tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät kaikkiin liikennemuotoihin, ja se arvioi tasapainoisesti ja oikein mm, infrastruktuurikysymykset tällä alueella, sekä puutteet että mahdollisuudet. Se, mitä tulee Keski- ja Euroopan, Itä-Euroopan maihin, on aivan selvää, että tämä kysymykset liittyvät liikenneverkkojen yhteentoimivuuteen ja myöskin sitten siihen, että pitää kuroa umpeen kuilu verrattuna Länsi-Eurooppaan. Mm, meidän on otettava huomioon myös kehitys ohjelma eh, suhteessa Länsi-Eurooppaan ja jotta voimme nämä eh, tavoitteet saavuttaa, on erittäin tärkeää, että meillä on parempaa yhteistyötä kansallisten ja Euroopan viranomaisten kanssa. Mielestäni olisi hyödyllistä eh, vahvistaa yhteistyötä erityisestä ydinverkon suhteen. Tämä on tapahduttava jäsenvaltioiden hyväksynnällä ja niiden mahdollisuuksien mukaan meillä mm, tämä täytyy nähdä tiedonvaihdon mahdollisuutena, mutta tämä riippuu huomattavasti jokaisen osallistujan budjetista ja tämä on erittäin tärkeää, koska ilman jokaisen osallistujan panosta emme voi käynnistää näitä hankkeita. Mitä tulee yhteentoimivuuden, multimodaalisuuden edistämiseen, tämä tuo suuria etuja alueille ja tässä korostan erityisesti sisävesiliikenteen ja rautatien ja tieliikenteen yhteen toimivuutta. Liikennemuotojen monipuolistaminen liittyy myös eurooppalaisen ympäristötavoitteisiin. Kuitenkin jäsenvaltioiden täytyy saada riittävästi joustavuutta ja tätä haluaisin korostaa. Eh, jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta, kun ne valitsevat eh, nämä liikennemuotojen yhdistelmät ja myöskin kuinka nopeasti siirretään yhdestä liikennemuodosta toiseen. Eh, haluaisin muistuttaa jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää sisävesiväyliään kun on kyse tonavasta, se on yksi niistä joista, joka kulkee tuon alueen läpi. Meillä on jo kaksi naapurivaltioiden allekirjoittamaa sopimusta 2012 ja 2014. Ja sitten tnt kokouksessa Rotterdamissa meillä on uusi mahdollisuus tähän ja toivottavasti siellä vahvistetaan tehtyjä sitoumuksia ja jäsenvaltiot toteuttavat velvollisuutensa, koska Tonava on erittäin tärkeä yhteys Ähm, mantereemme länsi- ja itäpuolen välillä. Se vaikuttaa myös kaupankäyntiään, sillä on hyvin pieni vaikutus ympäristöön. Äh, tämä äh, joki, äh, joka päätyy Mustaan mereen, se voi toimia samalla tavoin kuin Rotterdam, olla tällainen ähm, portti idästä länteen. Ja olisi tärkeää kehittää sitä, koska se luo yhteyttä muuhun maailmaan. Meidän otettava tämä huomioon. Lisäksi meidän huomioitava myös muita liikennemuotoja kohti tonnavaa. Mitä tulee rahoitukseen, on aivan selvää, että infrastruktuurihankkeen koko, erityisesti suuret infrastruktuurihankkeet tarvitsevat täydennystä Euroopan unionin määrärahoista ja rahoitusvälineitä, myöskin yksityisten ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Kuitenkin kokemus on opettanut, että meillä on vielä rahoituksessa ongelmia. Nämä ongelmat johtuvat pääasiassa tiedon puutteesta tällaisten hankkeiden suunnittelussa, joissa mukana on erilaisia toimijoita mm meidän pitäisi täydentää Euroopan unionin määrärahoja muilla rahoituslähteillä, mutta lisäksi Euroopan unionin pitäisi luoda tukea, asiantuntijatukea, tietotaitotukea Keski- ja Itä-Euroopan maille, jotta ne voisivat hyödyntää mahdollisimman hyvin näitä mahdollisuuksia. Täytäntöönpannossa erittäin tärkeää on se, että meidän on yksinkertaistettava lupaprosessi infrastruktuurihankkeille – me tarvitsemme kiireesti tämän prosessin yksinkertaistaminen. Se on hyvin usein pitkä, äh, raskas ja äh, vaikeasti ennakoitavissa oleva. Tosiasia on se, että voisimme hyödyntää tätä mietintöä äh, keskustella Euroopan unionin tilanteesta Euroopan unionin lainsäädännöstä, sopiiko se tarpeisiimme vai ei ja pitäisikö meidän sopeuttaa sitä. Sitten infrastruktuurikeskustelun lisäksi olen sitä mieltä, että on todella tarpeen ja hyödyllistä ottaa huomioon se, miten voisimme Euroopan unionin infrastruktuurin yhdistää naapurimaihimme. Se on tarpeen, koska taloudellisesti näkökulmasta liikenne on aivan välttämätön kauppasuhteille. Äh, Esitelijä Poreb haluaa äh, edistää yhteyksiä Ukrainaan. Äh, esimerkiksi arvostan tätä kovasti. Tuen näitä hänen ehdotuksiaan, mutta minä teen vielä yhden ehdotuksen, nimittäin meidän pitäisi luoda tällainen Eurooppa, Kaukaasia, Aasia liikenneväylä. Tämä on tärkeä väylä äh, Kiinan ja Euroopan väliselle tavarakaupalle. Ja tämä on kuitenkin myös alue, jonne äh, Euroopalla on myös sanktioita, eli eh, me voisimme hyötyä kolmella eli eri alalla tästä liikenteessä, energiassa ja ulkopolitiikassa tällaisen väylän eh, vahvistamisesta. Lisäksi liikenne on erittäin tärkeää myös matkailulle ja tämän asian olen nostanut jo usean otteeseen esiin ja matkailu on erittäin merkittävää tietyillä alueilla Euroopassa. Eh, parannamme infrastruktuuriverkkoja tietyille teollisuusalueille tai joitainkin tietyille suuryrityksille, jotka sitten haluavat, että tieverkkoa parannetaan, josta ne voisivat avata tehtaan jollain alueella. Mutta samalla tavoin meillä on joitakin matkailualueita, joita ei ole vielä hyödynnetty kunnalla. On, on olla vaikea päästä joihinkin Keski- ja Itä-Euroopan kohteisiin, joissa on suuri ja matkailuvaltteja, mutta niillä ei ole riittäviä infrastruktuurimahdollisuuksia. Voidaan esimerkiksi lentää tämän maan kaupunkiin, pääkaupunkiin, mutta sitten on vaikea löytää yhteyksiä, että voidaan siirtyä näille toisille alueille. Mm. Sitten Schengen niistä. Äh, tässä mietinnössä puhumme infrastruktuurista, mutta infrastruktuuri on liikkuvuuden ytimessä Euroopassa. Kuitenkin äh, viime aikoina monet valtiot ovat asettaneet äh, rajoja, eivätkä vähentäneet niitä. Romania ja Bulgaria ovat jo hyvin pitkän aikaa täyttäneet todellakin kaikki tarpeelliset vaatimukset Schengenin liittymiseksi hetkinen nyt vain minuutti on päättynyt, jos jokainen puhuu näin pitkään, niin me emme selviä tästä. Äh, meidän pitää keskittyä tähän mietintöön. Äh, me voi nyt käsitellä koko Euroopan ongelmia, Schengeniä ja muuta. Pyydän, että keskityt tähän mietintöön. Äh, kiitoksia, minä vain mainitsin tämän minä tarvitsin vain enää lausen, että saisin tämän puheenvuoroni loppuun. Koska olen varjoesittelijä, niin kyllä ajattelin, että minulle voisi, taisin tämä aika antaa. Ja lopuksi toivoisin, että tämä oma aloitemietintö saisi vastakaikua myös komissiossa ja toivoisin, että komissio ymmärtäisi olemassa olevat realiteetit ja ymmärtäisi myös Äh, että meidän on kehiteltävä äh, johdonmukainen strategia Keski- ja Itä-Euroopan infrastruktuurin kehittämiseksi. Tämä on infrastruktuuri, joka on integroitava TNT-strategian kanssa. On aivan selvää, että ilman tällaista strategiaa ja ilman äh, rahoitustukea me koskaan tule Euroopan tasolla saamaan aikaan liikenneinfrastruktuurin tasapainoista kehitystä idän ja lännen välillä, eikä myöskään silloin tasapainoista talouskehitystä. Kiitoksia. Valitettavasti minun on nyt sitten rajoitettava puheaikaa äh, viiteen minuuttiin. Jos kaikki puhuvat kymmenen minuuttia, niin ähm, ehdi. Äh, seuraavaksi Pavel Telitska. Anteeksi, saanko minä nyt sanoa nopeasti jotain? Pavel Telitska täällä, hän on varjoesittelijä. Haluaisin yhden kommentin vain sanoa, koska Tonava oli tässä äh, keskellä. Silvia Tsikau olisi todella iloinen. Hän oli viime kaudella täällä. Hän aina Tonavan mainitsi yhteytenä Mustalle merelle. kyllä tämä kanavakin olisi huomioitava. Katsotaan jotain vaikutusten arviointitutkimusta tai jotain. No niin, Pavel. Thank you and my apology, I couldn't be here at the time. Uh, Kiitoksia. Uh, valitettavasti en uh, päässyt, päässyt paikalle He eh, ihan esittelijän alkupuheenvuoron muutakin tekemistä. Minä en, täytyy suoraan heti tunnustaa, että minä en erityisesti innostu sellaisista eh, mietinnöistä, jotka kohdentuvat johonkin tiettyyn kohtaan Euroopan unionia. Kyllä pitäisi olla vähän laajempi näkökulma tietenkin, mutta tämä nyt tietysti on sellainen että aihe, josta nyt on päätetty tällainen mietintö laatita. Tässä on tietysti hyviä perusteltuja seikkoja tässä toki taustalla. Mutta se, millä tavalla me e, e, määrittelemme Euroopan, e, tämä Keski-Eurooppa, mihin minäkin minun ainakin lukeutuu, ei välttämättä ole käyttänyt hyväksi tätä äh, tarjolla olevaa rahoitusta tarpeeksi hyvin. Äh, jotkut äh, käytettävät rahat ovat olleet liian ylimitoitettuja. Yksi, tämä yksi kommentti toisekseen. Minäkään en näe tässä tarpeeksi paino, painotusta turvallisuus, tänne turvallisuusaspektien painottamiselle. Eh, kolmannekseen tässä puhutaan Keski-Itä-Euroopasta, mutta, mutta enemmänkin näyttää näyttää kylläkin kohdistuvan vain eh, Itä-Eurooppaan, Baltian maihin, eh, Länsi, Länsi-Balkaniin ja Puolaan. Ja siinä on Keski-Eurooppa kuitattu aika vähin kommentein, jos ajatellaan tätä pohjois-etelä, etelä, länsi-akselia. Etelä, saadaan aika monimutkainen kokonaisuus. Haluaisin vielä painottaa, mitä komissaari Bulskin painotti, on tämä, tämä yhteensopivuus, ja kun esittelijä puhuu tästä synergioista, eli että ei ainakaan tuolla mitään sel, toisiaan pois sulkevia ratkaisuja, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Mutta tässä esittelijä painottaa maantieliikennettä pitkälti unohtaen rautatiet. Esittelijä tässä ehkä haluaa korostaa sitä, että ympäristöpoliittisesti maantieliikenteen kehittäminen on tärkeää minun muutosehdotukseni tulevat eh, pyrki, tavoittelemaan parempaa tasapainoa eri liikennemuotojen välillä. Ja sitten rahoituksesta. Hän puhuu eh, tasapuolista kilpailusta, eh, tiemaksujärjestelmistä, mutta viittaa myöskin sitten eri jäsenmaiden erityispiirteisiin, että tässä kokonais ja ja, ja sellainen kuva, että että me pyrimme sitten lanseeraamaan tämän EUn tietullijärjestelmän laajassa mitassa tulevaisuudessa, miksi sitä nyt sitten missäkin maassa nimitetäänkin. Minä olisin halunnut paremmin tehokkaamman integraation suuntaan mennä. Varmaankaan kaikkea kommentteja, että ei tässä tarvitse nyt pohjustaa niin voitte sitten lukea muutosehdotuksista tiettyä epätasapainoa tulen korjaamaan. Ja tokko tulee yllätyksenä teille se, että kun otan mukaan Keski-Euroopasta tsekkikin siinä kuuluu, ei siellä oikein mitään muusta, muuta mainita kuin Tonavaan viitataan. Ei Alpeista ole halkaistu sana, mitään idän käytävistä ei juurikaan ole kommentteja. On tämä nyt hyvä pohjapaperi, ei siinä mitään, mutta näillä muutosehdotuksilla pyrin vähän tuomaan lisää tasapainoa tähän turvallisuusasioita, rahoitusasioita, täydentävyyttä ja näistä tietulleista ja muutama kriittinen kommenttikin on vielä luvassa. Kyllä tämä ihan hyvä paperi on. Danke sehr, der nächste ist Puheenjohtaja Voskelet. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, prvo bih se zahvalio kolegi Porebi na pripremljenom izvješću. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Tämä aihe tässä on kyse mietintöluonnoksesta, niin tämä aihe mielestäni on erittäin tärkeä, koska meillä on vielä hyvin paljon eroja kehittyneen EUn valtioiden ja Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden liikennejärjestelmien välillä. Ja meidän pitäisi tätä asiaa viedä eteenpäin jatkuvasti tässä valiokunnassa, mutta myös muissa valiokunnissa. Kohesio- ja kehityspolitiikan rahoittaminen uusimmissa jäsenvaltioissa – se on erittäin tärkeää, mitä kollega sanoi, että me investoi riittävästi rautateihin. Äh, me kaikki tiedämme, että tämä rahoituksen puute ei johda ainoastaan ongelmiin rahtiliikenteessä, vaan myös matkustajaliikenteessä. Emmekä äh, saavuta sitä, mitä haluaisimme liikennepolitiikallamme vuoteen 2030 mennessä, nimittäin että vähentäisimme hiilidioksidipäästöjä liikenteessä. Haluaisin nostaa esiin sen, että meidän on saatava aikaan synergiaetuja rahastojen välillä, jotka hyödyttävät edunsaajia ja meidän on noudatettava niitä kriteerejä, jotka löytyvät äh, TEN-T-asetuksesta ja verkkojen Eurooppa-välineestä, jotta määrärahat hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi meidän on yhdistettävä paremmin eri alueet, parannettava eh, niihin pääsyä, mutta meillä on myös muita tavoitteita, eh, esimerkiksi ilman saasteiden vähentäminen, kasvihuonekaasepäästöjen vähentäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen. Ja kun nyt tässä puhumme, niin meidän pitäisi myös sanoa, että haluamme saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa investoi- välineillamme liikenteeseen. Olen myös sitä mieltä, että meidän on noudatettava samoja standardeja kaikilla alueilla, jotta pystyisimme yhdistämään eri alueet, koska tällä hetkellä meillä on paljon esimerkkejä siitä, että alueiden välisiä yhteyksiä ei ole ja meidän on situettava tällaisia rajat ylittäviä yhteyksiä, investoitava niihin, koska se eh, toisi eh, osapuolet paremmin lähe, lähemmäksi toisiaan ja se, mitä tässä mainittiin, sisävesiliikenne ja multimodaalisuus, se on erittäin tärkeää talouskasvun kannalta, mutta myöskin satamien ja varten, jotta ne yhdistyisivät paremmin muuhun liikenneverkkoon. Kiitän myös siitä, että sanottiin, että jotta me saisimme aikaan paremmit yhteydet, meillä pitäisi olla tällainen makro alueellinen lähestymistapa. Ja meillä on nyt nämä olemassa olevat makroalueet. Meidän on tuonavan alueen lisäksi katsottava myös muita alueita. Meidän on ylläpidettävä olemassa olevia infrastruktuureja ja huolettava niitä, mutta tarvitsemme avoimuutta ja johdonmukaisuutta siinä, miten näitä sääntöjä noudatetaan, kun on kyse Natura 2000, habitaattidirektiivistä ja muusta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Elspieta Lukaszewska. Bardzo e, panie przewodniczący, gratuluję panu posłowi sprawozdania z inicjatywy własnej. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut e, esittelijälle. Tiedämme, että tämä Mietintö on erittäin tärkeä, sillä se kiinnittää huomiomme tiettyyn ongelmaan. Tässä ongelma on se, että meillä on yhteyspuutoksia Keski- ja Itä-Euroopassa. Tiedämme kaikki, että infrastruktuuri ajaa kehitystä, mutta infrastruktuuri ei itsessään riitä kehityksen takaamiseksi. Olipa kyseessä sitten tie, rautatie tai meriyhteys. Meillä täytyy olla riittävästi yritystoimintaa, toimiva, riittävä verotusjärjestelmä, mutta myöskin elinkeinoelämälle ystävällinen ympäristö. Tämä on jotakin, mitä emme saa unohtaa. Kun puhumme liikenneyhteyksistä, käytävistä, ne ovat tärkeitä, erityisesti jos ne kulkevat monen Euroopan unionin jäsenmaan läpi. Näissä tilanteissa käsitämme, että on hyvin tärkeää taata se, että kaikki jäsenmaat joita asia koskettaa, ja kaikkien niiden hallitukset samaan aikaan käsittävät, että käytävä on yhtä tärkeä esimerkiksi Puolalle, Tsekin tasavallalle ja niin edespäin. Mutta sekä minä itse että esittelijä, me asumme molemmat Puolan eteläosissa ja me ymmärrämme molemmat, että Viekarpatia on tärkeä Puola ymmärtää tämän tärkeyden, mutta ymmärtävätkö muut jäsenmaat? Kohdataanko tätä yhteyttä samalla tavalla kaikissa niissä maissa, jonka läpi se kulkee? Tämähän olisi erittäin tärkeää. Edellinen hallitus Puolassa sai usein kritiikkiä esittelijältä itseltäänkin, ja hallitus oli hidas toimeenpanemaan Via Carpatiaa, Kuitenkin tässä prosessissa oli hyvin tärkeää saada erilaiset hyväksynnät ja luvat, erityisesti ympäristölliset, ja ympäristöarviointi oli hyvin tärkeää. Siksi tämä yhteys tietyllä tavalla viivästyi, projektin toimeenpano viivästyi. Kaikki ymmärrämme varmaankin, kaikki me, jotka tällä alueella elämme, että on hyvin tärkeää taata se, että aina kun investointeja tehdään nopeasti, ymmärretään myöskin, että monia menettelyjä liittyy näihin hankkeisiin. On hyvin tärkeää taata se, että nämä menettelyt toteutetaan, kuten ne tulee toteuttaa. Esimerkiksi Via Carpatia ja sen ympäristöluvat, ne on nyt saatu hiljattain, ja Puolan hallitus lobbasi itse asiassa tämän hankkeen puolesta ja neuvotteli muiden hallitusten kanssa, jotta se voisi varmistaa sen, että tämä tieyhteys toteutuu mahdollisimman nopeasti. Luonnollisesti kaikki tekstit, jotka tämänkaltaisia ongelmia käsittelevät, esimerkiksi ne, jotka käsittelevät toimeenpanon nopeutta ja rahoituksen parhaita metodeja vaativat meidän hyväksyntämme. Meidän valiokuntamme, liikennevaliokunta, on yksi kaikkein suurimpia Euroopan parlamentissa ja on harmillista, että meillä on näin vähän jäseniä, jotka tulevat nimenomaan tämän alueen jäsenmaista, mutta toivon, että tämän päivän vaatimaton edustus täällä ei tarkoita sitä, etteikö teksti tulisi saamaan laajaa kannatusta. Ja sitten vielä sananen makro alueellisesta strategisesta strategiasta. Se on hyvin tärkeää erityisesti Karpaattien alueella ja minun kokemukseni mukaan parlamenttivuosieni jälkeen on se, että on tärkeää keskustella näistä asioista ja on tärkeää, että me unohda tätä aluetta, mutta hyvin selkeästi meidän täytyy sanoa, että se, että tämä tyyppinen alue luodaan tai strategia luodaan, se ei takaa mitään lisärahoitusta strategialle. Eräs ähm, aikaisempi puhuja sanoi, että makroalueellinen strategia tarkoittaa sitä, että olemassa olevia varoja käytetään paremmin ja eri maat ja alueet äh, ja strategiat tekevät parempaa yhteistyötä, joten minä kyllä pidän sormeni ristissä sen puolesta, että näitä liikenneyhteyskäytäviä saadaan toteutettua. Meidän pitäisi muuttaa myöskin se, että jos maa on suljettu investoinneilta, jos sen liikentoimintaympäristö ei ole hyvä, se ei voi menestyä, vaikka sen infrastruktuuri olisi minkälaista. Tämä on jotakin, mikä pitää muistaa. Ja sitten vielä yksi asia, jonka halusin tässä yhteydessä mainita. Tämä teksti, nyt olen melkein päässyt niin päätökseen, hyvä puheenjohtaja. Meidän pitäisi ehkä keskittyä tässä tekstissä enemmän rautatieyhteyksiin, sillä rautatie on hyvin tärkeä osa liikenteestä. Se hyödyttää ympäristöä tai se on ympäristön kannalta vähemmän ongelmallinen, siksi sitä pitäisi kehittää. Kiitoksia. Nimenomaan auf Kiitoksia. Minäkin olen tässä listalla. Meillä on kaksi asiaa, jotka haluaisin nostaa esiin. Tonava. 30 vuotta sitten tämä oli eurooppalaisen suurin Äh, unelma. Silloin oli vielä rautaisirippu, että Rotterdamista Mustalle merelle pääsi. Silloin rakennettiin Rhein-Main Tonava-kanava Saksassa miljardeilla ja sosiaalidemokraattinen liikenneministeri sanoi, että tämä oli suurin tyhmyys Baabelin tornin jälkeen. Miksi näin on? 80 prosenttia sisävesiliikenneestä äh, tapahtuu Reinillä. Se on syvä, pitkä äh, joki, joka menee valtamerelle. Tämä unelma, että tätä laajennetaan Kreikan on ollut hyvin pitkään. Bayerissakin sitä on yllätetty ylläpidetty pitkään, mutta myös Bayerin hallitus on luopunut siitä viime vuonna. Itävallassa tämä ei ole mahdollista. Tonava on äh, kuljettavissa, mutta eivät kaikki suuret laivat pysty kulkemaan, sillä siksi laivojen on sopeuduttava eikä joen koska äh, jos Rhein-Main Tonava-kanavin äh, ähm, tavoitteet olisi 10 prosenttisestikin saavutettu, se olisi hyvä asia, mutta me emme saavuta sitä 10 prosenttisestikään. Tämä äh, rakennushanke nieli valtavasti rahaa, mutta tehokkuutta sillä ei ole saatu aikaan, joten meidän on nyt pohdittava, mihin määrärahat laitamme. Niitä ei ole paljon. Toinen asia, äh, jonka halusin nostaa esiin, on myönteinen esimerkki. Sanottiin, että puuttuu yhteistyötä. Nyt äh, jäsenvaltiot ovat Äh, yhtyneet Puola, Slovakia, Unkari, Kroatia ja Slovenia, ja he haluavat tämän Amber Rail Freight Corridor 11 Kopaan asti äh, luoda. Eli Itämereltä suoraan Adrianmerelle. Erinomainen esimerkki. Kulkee kaikkien näiden uusien valtioiden läpi. Se voidaan yhteisrahoittaa kohesiomäärärahoilla 85 äh, prosenttisesti yhteisrahoittaa. Tämä on suuri etu verrattuna muihin valtioihin, joissa jäsenvaltioiden osuus yhteisrahoituksesta on paljon suurempi. Nämä ovat nyt päässeet yhtyyn ja komission pitäisi nyt ottaa kantaa tähän Äh, se on järkevää, se kulkee näiden valtioiden läpi ja sitten saataisiin yhteys. Äh, Puolan läpi äh, Rail Balticaan saataisiin tämä yhteys ja sitten olisi Adriamereltä Tallinnan asti hieno yhteys. Tämä on esimerkki olemassa olevista reiteistä. Ei tarvitse uusia tunneleita kaivaa eikä suuria siltoja rakentaa. Ehkä on tehtävä joku kaksoisraide jossain kohtaa, joku osuus sähköistä ja sitten on hieno yhteys yhteys. Ja sitten ei ole vain Kopa yhdistetty, koska Kopan sataman erityisyys on se, että se tekee yhteistyötä viiden muun sataman kanssa. Paolo Kosta, joka oli Venetsiassa sai johtajana sanoi, että me satamat emme halua enää taistella toisiamme vastaan, vaan haluamme tehdä yhteistyötä. Ja hän yhdisti viisi satamaa kolmesta maasta. Tämä on myönteinen esimerkki, sitä ei vaan kunnolla arvosteta. Eli eh, nyt eh, yhdistetään tämä satamien yhteistyö eh, tämän yhteyden kanssa uusien jäsenvaltioiden läpi. Se olisi hyvä ehdotus ja olisi hienoa, jos tätä tuetaan, jos se otettaisiin tarkistuksena mukaan. Tämä on esimerkki. Nämä valtiot yhdistivät voimansa itse, luottivat rautatieliikenteeseen, tiesivät, että se on tulevaisuus ja yhdistävät siihen laivaliikenteen. Tähän päättyy meidän keskustelumme ja annan nyt puheenvuoron herra Reutersille komissiosta. German honorable members, the commission welcomes... Arvoisat edustajat, tämä Pörevan mietintö on oikein hyvä. Sen pyritään painottamaan Keski- Keski- Itä-Euroopan liikennejärjestelyjen tulevaisuutta, kuten tuossa jo todettiin. Tonavaan liittyen aika, nämä, aika monet hankkeet ovat kyllä laajemmallakin ulottuvia kuin pelkästään aivan rantavaltioita käsitteleviä. Aina kun tällainen, äh, tällaiset rakenteet ovat olemassa, mutta välttämättä sitten nämä tekniset muuttujat eivät vastaa nykyään vaatimuksia. Me olemme EU-ssa pyrkineet näitä haasteita äh, haasteisiin vastaamaan, erityisesti kohesiopolitiikan puitteissa nykyisellä ohjelmakaudella olemme, olemme äh, tarjonneet enemmän, enemmän räätälöityjä liikenteen ja kuljetuselinkeinon tarpeeseen tarpeisiin kohesirahastojen rahaston eri sektoreilta niin, että saataisiin mahdollisimman suuri lisäarvo saadaksemme myöskin sitten liikennettä sujuvoitetuksi rajojen rajat ylittävällä tavalla, kuten komissaari Pultz eilen tässä teidän kuulemisessanne totesi. Hän totesi, että nämä hankkeet ovat tähän asti, ovat olleet aika meneksyttöitä. Ensimmäisen hanke, hankekierroksen mittaan saatiin jo erittäin hyviä, hyviä, hyviä ehdotuksia. Ja, ja nyt sitten tämä toinen kierros on parhaan parhaillaan arvioitavana. Ja siinä todetaan sitten selkeästi, että hankkeita, jotka tuovat suurta lisäarvoa EUlle, on vireillä ja niitä, niitä voidaan kohtsilleen alkaa, äh, alkaa rahoittaa. kestävän liikenteen kehittäminen Baltian maissa ja Itä-Euroopassa on ollut kaiken aikaa tavoitteena. enemmän on tietysti huomioitava sitten myöskin aina, kun seuraava äh, ohjelmointikauden äh, hankkeita äh, suunnitellaan kansallinen suunnittelu on huomattavasti koordinoidumpaa tätä nykyään uusien ohjeiden mukaisesti. Ja nimenomaan sitten tässä peräänkuulutetaan näitä yhteisiä yhdyskäytäviä, jotka ovat kaiken äh, sujuvuuden äh, keskiössä, äh, keski euroopassa Pohjois-Etelä-hankkeet äh, Pohjois äh, ovat tässä etusijalla, erityisesti Baltiasta etelään ja toisen suuntaan, ovat, on parhaana esimerkkinä tästä Äh, yhteistyöstä. Ja Tonama tietysti, Tonaman hankkeet korostavat sen vesiväylän merkitystä. Jos ajatellaan äh, näitä äh, osviittoja, ne tietysti sitten muuntuvat yksittäisiksi hankkeiksi näiden käytävien toteuttamiseksi ja, ja tätä kautta on tarkoitus päästä sitten kestävään, kestävän kehityksen tielle mikä sitten 2023, 2023 toteuttavassa väliarvioinnissa varmaankin sitten ilmenee. Jos ajatellaan äh, julkisen rahan käyttöä, siinä on äh, huomioitava tämä kestävyys, mitä komissiokin pitää äh, tärkeämpänä. Ajatellaan nyt lähinnä näitä muuttuvia aikoja, erilaisia tarpeita, joita emme tässä vaiheessa vielä pysty tietämään. Jos ajatellaan uusia suunnitelmia, uusia investointien nopeutta, nope, investointia helpottavia ja nopeuttavia sääntöjä. Niitäkin haluamme tässä noudattaa. Monet jäsenet tänäkin aamulla totesivat, että vielä on pullonkauloja, mitä tulee sitten sääntö- ja täytäntöpano- ja rahoitusjärjestelyihin. Erityisesti liikenteen saralla tämä tuntuu olevan suurena ongelmana. Me olemme komissiossa pyrkimässä pääsemään irti näistä pullonkauloista, jotta sitten liikenne- ja kulutussektori tästä voisi hyötyä. Mietintö on hyvä ja toivomme jatkossa tehokasta yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustajat. Kiitoksia ja nyt esittelijä saa vielä kerran puheenvuoron. ja Paljon kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin kiittää aivan aluksi kaikista kommenteista, huomioista. Kuten sanoin, tämä oli ensimmäinen mietintöni esittely ja luonnollisesti tulevina viikkoina me tulemme tekemään yhteistyötä ja valmistelemaan lopullista luonnosta, jotta se olisi mahdollisimman paljon teidän toiveidenne mukainen, niin että teidän ja minun ajatukseni olisivat siinä mukana. Tämä on strategien asiakirja, kuten sanoin, parlamentille ja komissiolle, joten aivan aluksi meidän pitäisi määritellä muutamat tavoitteet. Tavoitteita Itä-Euroopalle, Euroopan unionille liikenteen alalla. Ja me voisimme ehdottaa mekanismeja tai ratkaisuja, jotka tukisivat tai parantaisivat liikenteen kehitystä tässä osassa Eurooppaa. Kiitokset edustaja Delille siitä, että hän kiinnitti huomionsa, huomioni ähm, tähän pohjoisen ja etelän yhteyteen Euroopan unionissa olette aivan oikeassa. Nyt on oikea aika uudelleen määritellä Euroopan unionin liikenne Yhteyksiin, sekoitus. Ja edustaja Dabadella, kiitokset teille. Te puhuitte hyvin tärkeästä asiasta, joka täytyy ottaa mietintöön mukaan. Kiitos siitä, että mainitsitte menettelyiden vahvistamisen. Ne ovat nyt jumiutuneet. Liikenneinvestoinnit ovat jumiutuneet minun maassani, aivan kuten muissakin maissa. Keski- ja Itä-Euroopan maissa voisin väitellä edustaja Taliskan kanssa, mutta hän ei ole paikalla enää, eikä hän varmaan kuullut alkuperäistä puheenvuoroa, jossa hyvin selkeästi totesin, että mietinnössä turvallisuus on yksi kaikkein tärkeimpiä argumentteja nopeuttaa Euroopan unionin liikenneyhteyksien kehittämistä. Luonnollisesti hänen kommenttiinsa otan vastaan rakentavalla tavalla – tuen suuresti yhteistyötä. Otamme myöskin hänen huomionsa mukaan tähän mietintöön. Sitten edustaja Krauts, kiitokset teille siitä, että mainitsitte mikroalueellisten strategioiden tärkeyden. Ja te käsittelitte myöskin makroalueellisen näiden strategioiden tärkeyttä näissä liikennekysymyksissä. Kyllä tämä on totta. Monilla aloilla näin on, mukaan lukien liikenteessä. Näihin strategioihin viittaaminen, niistä hyötyminen Sen tulisi olla jotakin, mikä perustuu kokemuksiin, joita olemme jo saaneet. Sitten edustaja Lukashenka, minä en ole niitä, jotka ryhtyvät täällä vetelemään Puolan sisäisistä kysymyksistä tästä Via Carpatia kysymyksestäkään. Minun mielipiteeni on melkoisen hyvin tunnettu. Uskoakseni paljon oltaisiin voitu tehdä vielä enemmän, mutta kyllä olen samaa mieltä siinä, että ilman yhteistyötä, ilman Via Carpatia-tien maiden yhteistyötä hanke olisi mahdoton tai ainakin erittäin vaikea. On hienoa, että hiljattaisina kuukausina ja viikkoina yhteistyöstä on tehty virallista. Meillä on ollut julkilausuma, jonka liikenneministerit allekirjoittavat Viekarpatian maiden, kaikkien niiden maiden, jonka läpi tämä tie kulkee. Liikenneministerit allekirjoittavat Varsovassa sopimuksen ja poliittisen julkilausuman, siitä, että heidän mailleen tämä tieyhteys on ensiarvoisen tärkeä. Se on strategisesti tärkeä. Nyt eh, mielestäni on erittäin tärkeää saada tämä tie rakennettua. Se on tärkeä askel. Ja ottaa mukaan yhteistyötä maiden välillä, jotta rakennustyö saataisiin tehtyä. On hyvin tärkeää, että poliittista tahtoa löytyy ja sitä pitää osoittaa ja näyttää. Haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajaa. On aivan totta, että maiden välinen yhteistyö satamien osalta ja mm, meri liikenteen osalta on äärimmäisen tärkeää. Tarvitsemme kylliksi maita mukaan. Tämä täytyy myöskin johdonmukaisesti tukea Euroopan unionin liikennepolitiikkaa. Mm, Jos olemme johdonmukaisia neuvosto ja komissio aina tulivat tukemaan näitä hankkeita. Eli jos olette, minä kiinnitän huomiota siihen, kuinka näitä aloitteita tehdään. Ne ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka Euroopan unionissa voidaan liikenneyhteyksiä kehittää. Sitten rautatiekysymyksiin haluaisin jälleen kerran korostaa sama asia. Jos olette sitä mieltä, että rautatie liikennettä ei ole korostettu kylliksi, voimme keskustella asiasta, mutta haluan todeta, että minulle rautatie ja rautatieinfrastruktuuri ovat maiden kehityksen avain. Ilman hyvää rautatieverkostoa yksikään maa ei voi kehittyä. Olen hyvin tyytyväinen Rail Baltica-yhteydestä. on todennäköistä, että näitä projekteja saadaan ajettua ja toteutettua Baltiassa. Minä kuitenkin henkilökohtaisesti keskityn enemmän liikenneyhteys hankkeisiin. Paljon kiitoksia kiitoksia siitä, että saatoimme vaihtaa mielipiteitä. Tämä oli ensimmäinen mietintöluonnoksen esittely. Olen melkoisen tyytyväinen tilanteeseen. Olen varma, että yhdessä voimme laatia tämän mietinnön niin, että se tulee strateginen asiakirja, joka auttaa Euroopan unionin itäalueiden liikenneinfrastruktuurin kehityksessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tarkistusten jätön määräaika on toinen kesäkuuta kello 18. Tähän päättyy tämän aamun istunto ja näemme sit toisemme sitten jälleen kello kolme tänä iltapäivänä.